Good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Siirtykäämme sitten tähän iltapäiväsessioon. Kello on 15. Seuraava kohta tällä esityslistalla on kestävän eurooppalaisen perusmetalliallan kehittäminen. Esittelijämme on kollega Eduard Martin kollega Martian on täällä paikalla. Äsken olitte tuolla käytävässä ja nyt olette jo täällä. Te olette valmistellut työasiakirjan tämän mietintöluonnoksen pohjalta, joten me käsittelemme nyt tätä asiaa, joka on äärimmäisen tärkeä teollisuudellemme Ilman perusmetalleja emme voi parantaa talouttamme ja olemme riippuvaisia tuonnista, perusmetallien tuonnista, pääasiassa Kiinasta, joten tämä ei ole meille helppo tilanne. Ja kollega Martin on mitä parhain esittelijä, paras asiantuntija tässä, joten pyydän nyt teitä käyttämään alustuspuheenvuoron. Merci beaucoup, monsieur. Kiitokset, äh, arvoisa puheenjohtaja. Ennen kuin lähden käsittelemään mietintöluonnosta, niin haluaisin esittää kiitokset varjoesittelijöille, jotka ovat tukeneet minua työssäni. Ja niin kuin äsken totesitte, kyse on äärimmäisen tärkeästä perusmetallialaa koskevasta mietinnöstä. Jean Maxim ja Filip omasta ryhmästäni, ekipistäni ovat myöskin tehneet hartiavoimin töitä tämän mietinnön laatimisen yhteydessä. Siitä on pyritty tekemään laadukassa ja kaiken kaikkiaan olemme pyrkineet käsittelemään kaikkia aihepiirejä. Me lähdimme liikkeelle siitä äh, lähtökohdasta, joka on hyvinkin yksinkertainen. Kriisin myötä olemme äh, saaneet osoituksen siitä, että äh, meidän on annettava entistä keskeisempi sijaa perusteollisuudelle Euroopan unionissa. Tämä koskee myöskin perus, perusmetalleja, niitä tuotetaan vielä kymmeniä tuhansia tonneja vuositasolla. Se on siis strateginen energialähde Euroopasta. Jos ajattelemme myöskin hiilikysymyksiä ja hiilikauppakysymyksiä ja ilmastokysymyksiä kaiken kaikkiaan, on selvää, että meidän on pidettävä sinnekin hengessä kiinni tästä välttämättömästä tuotannosta. Ilmastonmuutos on suuri haaste. Se ei kuitenkaan ole kaikkien ponnistelujen eh, syy. Eh, meidän on ennen kaikkea päästävä eron noida kehästä, johon saatetaan eh, joutua. Aikaisemmin puhuttiin jo siitä, että halusimme lähteä liikkeelle perustalta, pohjalta, nimenomaan paikalliselta tasolta. Paikalliset toimijat on otettu lukuun me olemme käyneet heidän kanssaan keskustelua useaan otteeseen myöskin kansalaisjärjestöt ja työmarkkinaosapuolet ovat olleet mukana tässä keskustelussa, joka on koskenut ympäristökysymyksiä ja kansanterveyttä. Toisin sanoen lähdimme liikkeelle alhaalta ylöspäin ja halusimme tietää, miten asia nähdään ruohonjuuritasolla. On aivan ilmeistä, että tämä koskee hiili hiilidioksidit kysymyksiä, hiilipolitiikkaa. Ja siksi meidän onkin tiedettävä myöskin yritysten odotukset ja tunnettava ne. Me halusimme siis saada käsityksen siitä, mistä on kyse. Näytti siltä, että lähestulkoon kaikki olivat sitä mieltä, että kaikki toimijat on asetettava samalle tasolle tasa-arvoperiaatetta noudattaen. On totta, että Euroopan unionilla on tiettyjä sitovia sopimuksia esimerkiksi kansanterveyteen liittyen. Ja kun tätä vertailee esimerkiksi muihin kilpailijoihin, kiinalaisiin tai, tai muihin, tilanne ei välttämättä ole enää samanarvoinen. World steel järjestön puheenjohtaja totesi juuri hiljattain, että me emme saa jättää tätä tasa-arvoperiaatetta. Se on aivan välttämätöntä tulevaisuutta silmällä pitäen. Todettiin niin ikään, että kyse on joustavista keinoista ja niitä on käytettävä, jotta päästäisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joita kaikkien on noudatettava. Muutoin äh, tämä ei meitä vie eteenpäin. Äh, toisin sanoen ympäristökysymykset, äh, hiilidioksidikysymykset ja myöskin kansanterveys ovat olleet jatkuvasti mukana asian edistämisen yhteydessä. On painotettu myöskin pitkän tähtäimen sopimusten aikansaamista, joka on eri maiden osalta ja kannalta tärkeää. Sillä on merkitystä erityisesti investointeihin. Monet ovat valitelleet sitä, että investoinnit ovat lyhytjaksoisia, vaikkapa vuoden kattavia kerralla, ja samaten niiden sopiminen ei välttämättä ole aina avointa. Siksi tähän halutaan ottaa nyt uusi lähtö ja uusi lähtökohta kohta avuksi. On totta, että kilpailuvastaiset kysymykset ja, ja polkumyyntiongelmat ovat mukana. Ja se johtaa tilanteeseen, jossa kilpailu ei enää ole reilua ja tämä äh, onkin osana, kun olemme äh, valmistelleet toista äh, keskeistä osaa mietinnössä ja koko asiassa, nimittäin tasa-arvoista kilpailua. Euroopan komissio on erässä yritysosto tilanteessa esimerkiksi puuttunut pelin ja kieltänyt kyseisen kaupan toteuttamisen. Meidän onkin ymmärrettävä tässä valossa, miten tärkeää on saada yhteiset parametrit ja, ja nimenomaan reilut tasa-arvoiset säännöt käyttöön esimerkiksi investointikysymyksissä. Outokumpu-yritys muun muassa oli mukana tässä eurooppalaisessa suurkaupassa, johon Euroopan komissio ei kuitenkaan sopeutunut. Oltaisiin nimittäin jouduttu tilanteeseen, jossa kiinalainen suuryritys olisi saattanut vallata jopa puolet tai koko maailman kaupasta tällä alalla. Oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Edustaja Tosanovski haluaa seuraavaksi käyttää puheenvuoron. Ja velmi poděkovat. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Maltania tästä mietinnöstään. Mielestäni kyse on tekstistä, joka on meille ikään kuin varoituksen sananen. Mielestäni tässä kuvataan nimenomaan vallitsevaa tilannetta. Jos alumiinin tuotantopuolella tuotanto laskee radikaalisti viitaten ympäristön saastumiseen. Jos tälle tielle lähdetään, niin sitten joudumme kyllä aika lailla suurten ongelmien eteen. Ja tämä tarkoittaa myöskin eurooppalaisen toiminnan kilpailukyvyn laskemisen. kuten kollega Maataan totesi, tämä liittyy myöskin hallinnolliseen taakkaan, sen kasvuun ja näin kilpailukyky suhteessa muihin maihin pienenee. Eli tämä on ikään kuin varoituksena meille. Teräksen, alumiinin ja erityis metallien tuotannolla ei ole tällä hetkellä kovinkaan suuria mahdollisuuksia Euroopassa. Vaarana nimittäin on, että hyvinkin pian olemme riippuvaisia tuonnista, kuten öljyn ja maakaasun puolella jo tätä nykyä on. Meidän täytyy siis pohtia asiaa on puhuttu päästökiintiöistä ja siitä, mihin niillä voitaisiin pyrkiä. Me olemme kyllä saaneet paljon aikaiseksi tällä saralla. Innovaatio, sykleistä on puhuttu, eli teräksen ja alumiinituotannon sykli on päättymäisillään ja meillä ei ole riittävästi investointeja tarjolla alan uudistamiseksi. Miten terästä, alumiinia ja muita metalleja voidaan tuottaa pienemmin päästöin. Ja yksi ongelma ja huolenaihe liittyy juuri tähän hallintopuolen toimintaan ja rajoilla tapahtuvat toimenpiteet. Miten voimme taata jäsenvaltioiden kilpailukyvyn. Huomioiden samalla päästöoikeuksien mukana tuomat rajoitukset. Eli me yritämme jollakin tavalla säännellä tilannetta jo välttyäksemme suurimmilta ongelmilta. Eli teksti on kyllä, kuten sanottu, varoituksen sananen meille kaikille. Minua huolestuttavat erityisesti nämä rajalla tapahtuvat toimenpiteet. Teollisuutemme kilpailukyky laskee laskemistaan ja mielelläni jatkan työskentelyä kollegan kanssa tämän asiakirjan tiimoilta, jotta vältymme jatkossa ongelmita Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Liina. Niin, kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijä tästä erittäin kattavasta paperista, jossa otetaan suurimmat ongelmat perusmetallisektorissa huomioon. Perusmetalliteollisuus ja varsinkin teräs- ja alumiiniteollisuus ovat kovan paikan edessä Euroopassa. Tarvitaan uudelleen järjestelyä sektorilla, jotta voidaan tulla kestävälle tasolle pitkällä aikavälillä – ja myöskin täytyy pysyä kilpailukykyisenä mm, globaalilla tasolla ja myöskin sopeutua vihreän talouteen. Yksi suurimmista haasteista on ilmastonmuutos, mutta kuitenkin täytyy pysyä kilpailukykyisenä. Tästä syytä meidän täytyy varmistaa, että EUn politiikat ympäristön ja ilmaston osana, osalta eivät rajoita tuotantoa, vaan ovat innovoinnin pohjana. Yksi askel tähän suuntaan on ETS-järjestelmän uudistus. Ja toinen tärkeä ongelma on kilpailukyvyn vähentyminen perusmetallien osalta, ja tämä liittyy korkeisiin energiakustannuksiin, kaupan esteisiin. Nämä vaikuttavat tähän ongelmaan. Meidän täytyy varmistaa globaalit yhtäläiset oikeudet, niin kuin edustaja Maftan oikeutusti totesi. Tässä otetaan hyviä asioita esille, mutta siitä kuitenkin puuttuu muutama tärkeä asia. Ensinnäkin uskon, että korkeiden energiakustannusten ongelma täytyy nähdä energiaunionin kontekstissa. Energiahinnat ovat komission ehdotuksen avainprioriteetti. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on yhteiset energiamarkkinat, jotka johtavat parannukseen perusmetalliteollisuudessa varsinkin ajatellaan näitä energiakustannuksia. Tässä yhteydessä meidän täytyy saada aikaan myöskin energiakappale TTIPiin, koska tämäkin liittyy kilpailukykyisempiin energian hintoihin. Ja sitten myöskin resurssitehokkuus, kiertotalous ja kysyntä- ja investointiongelmiin liittyvät kysymykset taitoihin, työllisyyteen liittyvät asiat ja myöskin tutkimus ja kehitys tästä hiukan puuttuvat. Loppujen lopuksi tämä on mielestäni hyvä asiakirja ja mielelläni jatkan työtä tämän erittäin tärkeän Euroopan perusmetalliala kysymyksen kanssa. Kiitos. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi edustaja Lopes Belmeu. Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluan esittää kiitokset mietinnöstä ja siitä työstä, jota esittelee hänen äh, kippinsä äh, ovat tehneet. Työ on ollut valtavan hyvää. Olemme äh, pitkälti samoilla linjoilla hänen esittämiensä ehdotusten kanssa ja siksi haluankin esittää suuret kiitokset itse esittelijälle. On aivan selvää, että meidän on säilytettävä terästeollisuus Euroopassa. Se on strategista teollisuutta ja jotta teollisuusala voisi toimia, se edellyttää luonnollisesti myöskin tuottavuuden toimivuutta. Kuten tiedätte, hiilituonti eh, eh, on eh, johtanut tilanteeseen, jossa eurooppalaiset tuottajat ovat epäsuotuisessa tilanteessa. Ja vielä ympäristöasioiden painottaminen Euroopan unionissa raskauttaa tilannetta. Niin kuin esittelijä ehdotti, olisi hyvä saada aikaiseksi viranomainen, joka tätä asiaa säätelisi. Jotakin lisättäväkin tähän voisi olla. Ensinnäkin se, miten tärkeää terästeollisuuden äh, terästeollisuudella on nimenomaan äh, työn äh, tarjoana. Niin kuin tiedätte, äh, hinnat ovat nousseet ja siksi meidän on löydettävä jonkinlaisia ratkaisun avaimia esimerkiksi kilpailupolitiikan uudistamisen äh, saralla. Äh, sitä voitaisiin jou, saattaa entistä joustavaksi, joustavammaksi ja, ja tällä kaikella on äärimmäisen suuri merkitys nimenomaan ko, kohesion kannalta no Eurooppaa kokonaisuudessa ajatellen. Myöskin tämänhetkiset tuotantolaitokset olisi hyvä säilyttää. Ajattelen erityisesti periferisillä alueilla, joissa teollisuustuotannolla voi olla suurikin merkitys. Lisäksi olisi hyvä miettiä myöskin sähkömarkkinoiden merkitystä ja erityisesti sähkön hintaa. Hinta on noussut valtavasti ja siksi olisi mietittävä pitkän tähtäimen teollisuussähkötariffeja ja niiden muodostumista. Jollakin tavoin olisi saatava aikaiseksi teollisuutta suosiva sähkötariffihinnoittelu. Ja tämä olisi ainakin omassa maassani äärimmäisen tervetullutta. Lisäksi olisi mietit, mietittävä myöskin keskihinnan määrittelyä ja, ja sitä, minkälaisen merkitykset esimerkiksi suuryrityksillä on tällaista keskihintaa haettaessa. Myöskin paikallisten resurssien, oli sitten kyseessä uudistuvat energialähteet tai hiili sinänsä, niiden parempi käyttöönotto ja hyödyntäminen olisi tervetullutta. Olen varsin vakuuttunut siitä, että pystymme edistämään yhdessä tämän mietinnön laatimista. Niin kuin sanottu, se on varsin mallikas, olemme samoilla linjoilla ja, ja siksi haluan vielä kerran sitä kiitokset. Kiitoksia. Guen puolesta, aikaisemmin Alden ja ECRn puolesta ja nyt sitten EPP, edustaja Sadini. Sì, grazie mille, chiedo scusa. Kiitokset. Olen erittäin äh, pahoillani siitä, etten pystynyt olemaan läsnä alkupuheenvuoron yhteydessä, äh, mutta noin varjoesittelijänä esitän ainoastaan pari lyhyttä kommenttia. Olen aivan samaa mieltä äh, siitä, että tähän mennessä aikaansaatu työ on ollut varsin laadukasta Monet ovat äh, ponnistelleet asian eteen esittelijä ja, ja myöskin muut, ja tällä tavoin äh, mietinnön sisältöä on voitu rikasta, rikastuttaa. Keskeisimmät ongelma-alueet äh, on mitä ilmeisemmin löydetty, joskin selvää on, että ratkaisujen löytäminen edellyttää vielä jonkun verran työtä. Minkälaisia solmukohtia meillä nyt vielä on? Aivan lyhyesti, en lähde nyt niitä kaikkia tässä käymään läpi, mutta joka tapauksessa keskeisimpiä seikkoja ovat muun muassa se, että ympäristöasioiden painottaminen Euroopan alueella on varsin laajaa. Ajatellaan nyt mitä tahansa alumiini, alumiinia, terästuotantoa tai, tai muuta. Siksi me olemme vähemmän kilpailukykyisiä, äh, erityisesti näistä syistä, niin kuin mietinnössä todetaan. Tämä koskee koko energia-alaa. Nämä äh, asiat äh, luovat ikään kuin kolmannen asteen. Kun teollisuus, joka on sitoutunut ympäristösääntöihin, törmää myöskin energian hintaongelmaan – on edessä ongelma, joka edellyttää sitä, että joitakin leikkauksia on tehtävä ja usein ne kohdistuvat nimenomaan henkilökuntaan. Euroopan unionissa on saatu aikaiseksi valtavia harppauksia sosiaalisten kysymysten alalla, inhimillisten resurssien alalla. Nyt niistä on pidettävä kiinni, enkä siksi ole sillä kannalla, että rajojen poistaminen niin sanotusti tässä yhteydessä olisi ratkaisun avain. On puhuttu esimerkiksi suorien kustannusten vähentämisestä. Niitä voidaan hyväksyä, mutta esimerkiksi ETS-järjestelmän äh, käyttöön ei varmaankaan äh, pysty poistamaan kaikkia asiaan liittyviä ongelmia, varsinkaan jos ajatellaan, äh, että hiilikauppa, hiilipäästökaupan yhteydessä luovuttaisiin kokonaan eri käytännöistä eri maissa. Esimerkiksi Italiassa omassa maassani asia ja sen toteuttaminen eroaa varsin paljon monesta muusta Euroopan maasta ja siksi benchmarkingia olisi vielä tarkasteltava lähemmin. Kiitoksia seuraavaksi kollega Tamburano. Siamo contenti che la relazione di... Kiitokset, hyvää iltapäivää kaikille. On äärimmäisen tärkeää, että mietinnössä pureudutaan kilpailukysymyksiin. Se on meille äärimmäisen tärkeää. Ensinnäkin sisämarkkinat. Meidän on kaikkien kiinnitettävä huomiota siihen, miten eriarvoisessa asemassa eri jäsenmaat ovat kuilu kasvaa entisestään ja tästä on nyt päästävä. Toisaalta myöskin ulkoiset markkinat, hiilipäästökauppa ja sen toteuttaminen ei muualla, ei pelkästään Euroopassa, vaan myöskin maailmanlaajuisesti on saatava tilanteeseen, jossa tasa-arvo vallitsee, ei pelkästään eurooppalaisten välillä, vaan myöskin muiden tuottajien ja vie, tuojien välillä. ETS-markkinoiden epävakaus on myöskin osana aiheuttamassa paineita hintaan ja siksi mielestäni se, että keskitytään pelkästään tasapuolisen kilpailun toteuttamiseen ei ole riittävää. Euroopassa joka tapauksessa esimerkiksi sosiaaliset kysymykset, ympäristön suojelu ja muut säännöt aiheuttavat tilanteen, jossa edes kompensointien avulla ei päästä helposti tilanteeseen, jossa se olisi kaikille tasa-arvoinen. Emme saa kuitenkaan nähdä vientitoimintaa pelkästään vaanimana uhkana meidän on sen sijaan kiinnitettävä huomiota siihen, että tuojamaissakin otettaisiin huomioon samantyyppiset kriteerit kuin meillä, esimerkiksi ympäristö- ja, ja sosiaalisten kysymysten suhteen. Nämä kaikki seikat on otettava huomioon, jos ylipäätään aiotaan saada aikaiseksi sopimus, jonka kaikki tahot pystyvät, pystyvät allekirjoittamana. Mielestäni meidän on mahdollista täyttää nämä aukot yksissä tuumin kuitenkin niin, että esimerkiksi uudistuvaa teknologiaa pystytään käyttämään hyväksi. ITRE-valiokunnassa on äh, äh, todettu useampaa otta, tilanteeseen, että Euroopan unionin alueelta löytyy valtava määrä säilytettävää luontoa ja myöskin tätä kautta alueita, josta saadaan harvinaislaatuisia metalleja ja muita mineraaleja, joten nämä seikat on myöskin otettava huomioon, kun pyritään saamaan aikaiseksi tasapainoinen ratkaisu sekä tuonti että Euroopan unionin oman tuotannon välille. Kiitoksia EFDDn puolesta siis puhui kollega Tamburano. Ja nyt sitten muut puhujat. Herra Adam Kierek, olkaa hyvä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Täällä puhutaan ei-jalometalleista. No entäs kupari? Sehän on puoliksi jalometalli. Oikeastaan tämä on yksinkertaistettu termi, joka ei toimi. Kysehän on metalleista, joita käytetään myöskin raaka-aineena, en puhu nyt koruista, vaan rakennusteollisuuden raaka-aineista. Teräs, oli se sitten jalometalli vaiko ei, niin sitä käytetään monilla aloilla. Sitä tarvitaan koneteollisuudessa, autoteollisuudessa ja niin poispäin. Jos terästuotanto loppuu Euroopasta, niin se tietenkin vaikuttaa negatiivisesti eri aloille, ne siirtyvät unionin rajojen ulkopuolelle. Ja tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten energiaintensiiviset, miten energiaintensiiviselle aloille voi käydä. Monia muitakin esimerkkejä löytyisi. Jos puhutaan esimerkiksi sementin valmistuksesta, siihenkin pätee se, mitä juuri äsken totesin. Me haluamme varmistaa, ettei teollistuminen murene, vaan että se vahvistuisi Euroopassa. Ja se taas edellyttää terästä ja teräksen käyttöä. Vai haluammeko, että Euroopassa, Eurooppa ostaa terästä, sementtiä ja tällaisia metalleja Turkista, Kiinasta ja muualta? Sehän tarkoittaisi riippuvuussuhteen syntymisen. Mutta kysehän on loppujen lopuksi strategisista metalleista, mutta mehän emme halua olla riippuvaisia muista maista. Olin kyllä edustaja Martäänin kanssa samoilla linjoilla sen suhteen, että jos päästö oikeusinat nousevat, niin se johtaa sitten tuotannon siirtymisen unionin rajojen ulkopuolelle. Mitä tulee sitten näihin rajamaksuihin tai toimenpiteisiin. Tarkoituksena on varmistaa, että pääsemme näiden kustannusten osalta maailmanmarkkinatasolle, mutta se on hyvin hankala harjoitus. Ja oikeastaan Pariisissa järjestettävässä konferenssissa keskustellaan myöskin tästä asiasta. Sitten vielä toinen asia. Kyllä kollega Martin on hyvin rohkea, sillä hän totesi, että Euroopan unionin sisälläkin on syntynyt epäreilua kilpailua tämän kompensaatiomekanismin kautta. Yleisesti ottaen voin sanoa, että tämä luonnos on erinomainen. Onnittelut esittelijälle mutta saan lisätä sen verran, että kysehän ei ole lainsäädännöllisestä tekstistä. Nika, dan. Kiitoksia seuraavaksi kollega Nika. Presidente. Eh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä edustaja Mahtaanin mietintö, jos nyt tässä voin hiukan vertailla, niin se on melkeinpä lääkärin työtä joka siis ensin tekee diagnoosin, sitten pohtii millaisia hoitomenetelmiä on, millaisia vaaroja siitä on potilaalle, mikäli häntä ei hoideta. Ja tämän mietinnön kohdalla haluan sanoa, että herra Martin teki erinomaista työtä nämä elementit ovat siinä mukana. Me olemme myöskin tiettyjen Euroopan komission päätösten ja parlamentikin päätösten uhreja. Ensinnäkin on tietysti tärkeää, että vaikutusten arviointia ei suoriteta liian epämääräisesti. Meidän täytyy myöskin pohtia, millaista hintakehitystä tapahtuu energian kohdalla, kun hiilidioksidipäästöjä täytyy leikata. Nousevatko kustannukset valmistuotteiden kohdalla, siis teräs- ja alumiiniteollisuuden valmistuotteiden kohdalla ja niin poispäin. Kaikki nousevat energiahinnat varmastikin johtavat siihen, että nämä teollisuuden alat tulevat vähemmän kilpailukykyisiksi ja näin ollen myöskin tehtäitä täytyy sulkea. Toiset ehkä iloitsevat siitä, jos suljemme tiettyjä tehtaita, koska esimerkiksi ilma on sitten puhtaampaa Toiset suhtautuvat pragmaattisesti ja toteavat, että no kyllähän jonkun täytyy tuottaa terästä ja alumiinia. Mikäli tämä ei tapahdu Euroopassa, niin sitten jossakin muualla ja kyllä se sielläkin kuormittaa ympäristöä. Ja näistä maista tietyt maat ovat myöskin vastuussa 50 prosentista hiilidioksidipäästöjä Euroopan ulkopuolelta. Ja näin ollen meidän täytyy myöskin pohtia, että Eikö tämä politiikka ole hiukan epäjohdonmukaista myöskin komission puolelta? Koska ei hän sieltä koskaan mitään selkeää kantaa tule. Enemmänkin ajatellaan, että tämä on Jumalan käsissä. No ehkä meillä on onnea ja sitten kaikki onnistuu ja ehkä näin ei kuitenkaan käy. No, tässä totta kai täytyy nähdä, että terästeollisuus on tärkeä tai ollut tärkeä teollisuuden ala Euroopan unionissa. Ei varmaankaan ole sattumaa, että teräs ja etenkin alumiini ovat aivan erityisiä materiaaleja varsinkin strategisesta näkökulmasta ja niitä tullaan myöskin tarvitsemaan tulevaisuudessa. Emme voi niitä aina vain tuoda kaikkea sitä, mitä täällä Euroopassa tarvitsemme. No, jos emme enää ole kilpailukykyisiä, sitten meidän täytyy nämä metallit tuoda tai Joskus uskoimme myös, että voimme kokonaan unohtaa nämä teollisuuden alat, mutta siihen liittyy sitten aivan valtaisia kustannuksia. Jos haluamme kilpailukykyisen teollisuuden, niin silloin meidän täytyy myöskin jättää nämä veronkorotukset ja maksukorotukset väliin, jotka liittyvät ympäristötavoitteisiin, kun Euroopan ulkopuolella sitten näitä aineita tuotetaan ja ympäristö kuormittuu sitten tästä mustasta savusta, mitä sieltä tulee. Joten myöskin meidän tehtävämme täällä ITRE-valiokunnassa on puuttua tähän. Kun työstämme näitä tärkeitä asiakirjoja, niin meidän täytyy katsoa, että tämä tulee myöskin meidän käsittelyymme eikä ainoastaan Envin käsittelyyn, koska ei sitten ole järkevää että kun onnettomuus on jo tapahtunut, että sitä sitten valitellaan. Me tuemme teollisuutta ja kaikkea, mikä siihen liittyy, ja tämä pitäisi olla myöskin mukana tässä yhteispäätöksessä. No täällä nyt jokainen puhuja on puhunut 20 sekuntia pidempään vähintään. Tässä on kolme minuuttia aikaa per puhuja. Seuraavaksi edustaja Damato. Kolme minuuttia pyydän. Pahoittelut, että tämä lähtee liikkeelle nyt näin naisesta. Ähm, Kiitokset. Minulla on kaksi ehdotusta ajatusten pohjaksi. Haluan korostaa aluksi sitä, että mietis, mietinnöstä puuttuu mielestäni äh, äh, viittauksia nimenomaan äh, saastuttaviin päästöihin liittyviä eh, viittauksia, joita Euroopan unionissa eh, on ja joista on myöskin eh, olemassa lainsäädäntöä. Meidän on syytä muistaa se, että kysymys on myöskin laitoksista, joilla on suurta merkitystä lähistön työntekijöille ja myöskin esimerkiksi kalastus, maanviljely, tai karjantuotanto elinkeinoharjoittajille, joten siksi ratkaisut voivat olla äärimmäisen ratkaisevia näille ihmisille. Usein on kysymys nimittäin hyvinkin vanhoista ja vanhentuneista tuotantolaitoksista. Toiseksi, toiseksi haluaisin vielä pohtia sitä, josko Euroopan parlamentti todellakin haluaa muuttaa kehityksen kulkua ja olla rohkea sillä tavoin, ettei kulutusta pidetä jatkuvasti eh, kaiken pohjana tuotannon lisäämistä, energian lisäämistä ja, ja kulutuksen lisäämistä. Sehän on usein lähtökohtana. Jos ajatellaan nyt vaikkapa uusiutuvia energioita, ja niiden käyttöä, joihin viitataan mietinnössä, asia on sinänsä hyvä, mutta ei saa keskittyä ainoastaan perinteisiin energialähteisiin, vaan myöskin esimerkiksi aurinkoenergia ja, ja aurinkokennojen käyttö voisi olla myöskin mukana tässä kokonaisuudessa. Myöskin uutta kiertoenergiaa kannattaisi painottaa enemmän. Kannattaa tuottaa vähemmän ja kuluttaa järkevämmin, fiksummin, suunnitellummin. Se on se, mitä me haluamme toteuttaa. Me haluamme nyt päästä eteenpäin kolmannen teollisen vallankumouksen aikakaudelle rohkeasti from point of view of timing. Kiitoksia, loistava ajoitus, mutta tietysti myöskin tuo sisältö oli hyvä. Seuraavaksi edustaja Del Castillo. <laughs> I am, uh, you know, so many, too many things now. Eh, no, voy a hablar en español. Eh. Puhun espanjaksi. Haluan esittää kiitokset Eduard Martianille uudemman kerran äh, siitä ehdotuksesta, jonka hän on laatinut. Olemme jo useampaan kertaan siitä käyneetkin keskustelua. Mielestäni sisältö äh, ja työ on äh, laadukasta ja aikaa ei ole haaskattu turhaan. Tämä on mielestäni äärimmäisen hyvä lähtökohta. Mutta nyt sitten itse asiaan. Ainoastaan pari seikkaa, joihin haluan viitata. Yksi niistä on tasapuolisen kilpailukysymys, rajat ylittävä kauppa. Tähän liittyy kaksi toisistaan poikkeavaa ongelmaa, ainakin asiantuntijat asiat näkevät, asiat näkevät näin. Epäsuorat päästöt ja niiden rajoitukset on asia, joka aiheuttaa sähkötuotantoon ja sähkölaskuihin nousua. Kyse ei ole siis pelkästään siitä, mistä energia on lähtöisi, vaan myöskin siitä, miten hallinnollisesti hinta muodostetaan. Tällä on suurta merkitystä. Malli voisi mahdollisesti toimia, jos myöskin hinnat harmonisoitiin. Toinen äh, seikka liittyy äh, siihen, että äh, terästeollisuuden alalla laaditaan edelleenkin varsin paljon lyhyt, kat, lyhyen ajan kattavia sopimuksia. Ja kuitenkin Kyse on äärimmäisen tärkeästä teollisuusalasta. Ajatellaan vaikkapa alumiinituotantoa tai teräksen tuotantoa. Se on äärimmäisen tärkeää ja, ja siksi se, että tässä yhteydessä ei toimita tasa-arvoisesti, on tietenkin ongelma. Very much. Um... Paljon kiitoksia kollega Del Castillo. Ja nyt pyytäisimme joitakin huomioita. Rova Matia Mederiiniltä samasta aiheesta komissiosta. Oh, sorry. Mattia in Italian is... Uh... No minä en ole madam, en rouva, vaan olen herra Tämä on miehe, miehen nimi. Pahoittelut, pahoittelut. No nyt näen teidät. Kyllä, kyllä, herrasmies. Ei ongelmaa. Puhun hyvin lyhyesti, joten tässä säästetään aikaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä väliaikaraportista. Ja kun olin täällä Itressä aikaisemmin, niin puhuimme jo ensimmäistä luonnoksesta. Haaste, joka monet parlamentin jäsenet ovat identifioineet, niin olemme erittäin tietoisia komissiossa tästä haasteesta siitä, että me olemme erittäin riippuvaisia kolmansien maiden perusmetalliteollisuudesta. Jotkut ovat viitanneet raaka-aineisiin. No, ja tämä tämä raaka-aine liittyy myöskin näihin perusmetalleihin. Me olemme hyvin paljon menettäneet perustuotantoa, varsinkin teräksen alumiinin kohdalla. Tästä syystä monet varmasti totesivat, että me tarvitsemme johdonmukaista politiikkaa molempien instituutioiden välillä, ja meidän täytyy yhdistää yhtäältä ilmastonmuutoksen torjunta ja toisaalta tarve pitää tämä teollisuuden ala kilpailukykyisenä Euroopassa. Totta kai me tarvitsemme eh, tätä sekä primääriä että johdettua raaka-ainetuotantoa. Ja tässä puhuttiin myöskin kiertotaloudesta. Totta kai, eh, niin kuin tiedätte, eh, komissio ehdottaa kolmatta pakettia liittyen kiertotalouteen, mutta se ei voi olla perusmetallikysynnän ratkaisuna, jos otetaan koko kuparikierrätysteollisuus Euroopassa, ei pystytä täyttämään esimerkiksi edes 30 prosenttia kuparin kysynnästä. Eli koko kysyntä ei tule näin katetuksi. Eli tarvitaan tuota primäärituotantoa ja sitten myöskin tietysti kierrätystä, metallikierrätystä. Nämä kaksi elementtiä ovat tarpeen samanaikaisesti. Ja tässä otetaan myöskin huomioon se, että tärkeimmät teollisuuden haasteet – ovat korkeat energiahinnat Euroopassa. Niin meillä on Euroopassa tilanne, jossa ei saada pitkän aikavälin sopimuksia aikaiseksi. Energiaunioni on vastaus tähän korkeiden energiahintojen haasteeseen. Haluaisin jälleen kerran kiittää esittelijä edustaja Martania. Ja haluamme ottaa huomioon myöskin tämän, myöskin tämän ETS-uudistuksen. Komissiohan tätä juuri tällä hetkellä työstää. Paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia, e, herra Matteo Pellegrini. Sitten kasvu pääosastosta, joka on uudelleen järjestänyt. Hän siis oli sieltä. No niin, ja sitten palaamme esittelijän pariin Täältä kuului hyvin paljon myönteistä. Mitä mieltä olette siitä, kollega Martin? Kiitokset, äh, kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille kollegoille, äh, puheenvuoron käyttäneille edustajille. En äh, luonnollisesti vastaa kaikkiin minulle esitettyihin kysymyksiin, varmastikin muutosesitysten yhteydessä niihin palataan ja, ja niitä on jo käsiteltykin varjoesittelyiden kanssa. Äh, aina on parantamisen varaa, mutta nyt on mietittävä sitä, mistä on kyse. Erilaisia ajatuksia äh, on esitetty, mutta perusmetallien äh, tuotanto maailmassa on nousussa, kun taas Euroopassa tuotanto laskee kaikkea ja kyse on valtavista äh, summista vuositasolla. Meidän on nyt tehtävä äh, valinta joko äh, annamme oman tuotantomme, tuotantomme siirtyä muualle, e, jossa ei ympäristökysymyksiä, kansanterveys ja muita kysymyksiä oteta huomioon, tai sitten tehdään se valinta, että tuotanto säilytetään Euroopassa – Meillä on täällä tietyt säännöt, kriteerit, joita benchmarking säätelee, esimerkiksi saastuttavat aineet ja niin poispäin. Mutta mielestäni kuitenkin meidän on otettava huomioon ei pelkästään ympäristö- ja terveyskysymykset, vaan myöskin tämänhetkiset suhdanteet. Sitten rajakysymys. Siihen, puhut, siihen palattiin monta kertaa kommenteissa, mutta toisaalta itse puhuin myöskin siitä, että me lähdimme liikkeelle paikallisten toimijoiden kanssa harjoitettavasta yhteistyöstä. Düsseldorfissa Saksassa käytiin keskustelua investointihankkeesta, eh, jonka tarkoituksena eh, oli uudistaa tuotantoa ja käyttää 150 miljoonaa euroa, 150 000 euroa uudistuksiin, mutta toisaalta taas eh, hiilipäästöongelma ja asiakkaan odotukset eh, tekivät tilanteesta ongelmallisen eh, tasapuolinen kohtelu sekä Saksan investointien että kiinalaisen kilpailijan välillä aiheuttaa ongelma, johon on löydettävä ratkaisu. Tämä on siis yksi esimerkki ruohonjuuritasolta, mutta joka tapauksessa Euroopan unionissa on edelleenkin terästeollisuutta, mutta investointeja ei ole tai niitä on vähän. Ja toisaalta myöskin päästökauppaa tilanteen epävakaus aiheuttaa tilanteen, eh, jossa investointeja ei haluta eh, tehdä ja silloin eh, tuontitoiminta lisääntyy Kiinasta ja muualta, mutta joka tapauksessa, jos me saamme aikaiseksi investointeja, meistä tulee entistä kilpailukykyisempiä, tuotanto lisääntyy ja, ja niin kuin tiedätte, tarkoituksena on nyt päästä eroon noidan kehästä, johon olemme ajautuneet. Me haluamme pitää kiinni omasta tuotannostamme, mutta se edellyttää investointeja. Toisaalta meidän on lähetettä myöskin sellainen viesti ulkopuolelle, että okei, okay, jos te haluatte myydä meille tuotteitanne, se käy laatuun, mutta on myöskin täytettävä tietyt kriteerit ja se taas nostaa hintaa. Monissa maissa tällaista järjestelmää on jo käytetty. Mutta niin kuin sanottu, kaikki ei ole edelleenkään riittävä avointa ja siksi meidän on lisättävä avoimuutta ja, ja läpinäkyvyyttä myöskin tällä alalla. Jos ajatellaan asiaa hyvä kymmenen vuoden tähtäimellä, on varmastikin mahdollisuus tehdä suuriakin parannuksia, jos toimimme entistä avoimemmin ja läpinäkyvämmin. Sitten vielä kysymys. Niin, me olemme varmaankin tehneet suurin piirtein samaa diagnoosia kaikki. Ja uskon, että ammattijärjestöjen edustajat, kansalaisjärjestöjen edustajat ja muut paikallisen alueellisen tason edustajat ovat tuoneet riittävän selkeästi esiin sen, että meidän on pidettävä kiinni paikallisesta ja Euroopan laajuisesta tuotannostamme sillä tavoin, että myöskin ympäristö- ja kansanterveyskysymykset otetaan huomioon ja tätä kautta meillä on mahdollisuus antaa myönteinen merkki kehityksestä ja, ja se on varmastikin kaikille tervetullut. Your answers, all your... Oikein paljon kiitoksia kaikista vastauksista, huomioistanne sekä nyt että tuossa alustuksessa. Tarkistusten jättämisen määräaika on heinäkuun kolmas päivä 2015 kello 12. Kolmas heinäkuuta siis. tarkistukset katsotaan läpi todennäköisesti syyskuun kolmantena, eli kaksi kuukautta myöhemmin lomien jälkeen. Vielä kerran paljon kiitoksia esittelijälle kaikille kollegoille tästä keskustelusta ja kiitokset myöskin komission edustajalle. Seuraavaksi siirrymme kohtaan 12. energiasääntelijöiden yhteistyöelin. Ja täällä molemmat sääntelijät ovat mukana. Okay. Okay. There's no no visible sign that you are together with us. They're com- it's coming coming, coming immediately. Thank you for coming. Kiitoksia, että olette saapuneet paikalle. No niin, hyvät kollegat, tärkeä kohta. Keskustelu. Alberto Potocnikin, joka on Aserin pääjohtaja. Oletteko slovenialainen? Italialainen. Jaha. Slovenia ja Italiahan ovat lähellä toisiaan. Koska meillä on komission jäseni, jolla on sama nimi. No niin, kiitos. Ja myöskin Lord Mog, joka on Aserin sääntelyneuvoston puheenjohtaja. Eli tässä Lord Mog ja herra Potocnik pääjohtaja ja Ja tässähän on kyseessä tärkeä kysymys työohjelman luonnos vuodelle 2016. Ja nyt käymme keskustelun tästä aiheesta. Meillä on tässä korkein taso edustettuna täällä. Ja tämä työohjelma luonnos täytyy toimittaa tuolle hallintoneuvostolle ja parlamentille ja komissiolle kesäkuun 30. päivään mennessä kahden viikon kuluttua. Ja tästä syystä keskustelemme nyt on äärimmäisen tärkeää. Haluaisin muistuttaa kaikkia teitä ITRE-valiokunnan jäseniä. Ensinnäkin tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin vielä kerran ja vieraillemme on selvää, että viimeisimmät keskustelut, jotka liittyvät äh, Aserin henkilöstö puutoksin voi olla erittäin tärkeää ja se oli myöskin ITREn suullisen kysymyksen sisältönä toukokuun täysistunnossa. Ja lähetin myöskin ITREn puheenjohtajana kirjeen varapuheenjohtaja Shevchovicin ja komission jäsen Kanietelle samasta aiheesta, eli, eli se, siis rahan puute, varojen puute, ja että tarvitaan henkilökuntaa, jos halutaan, että virasto ja hallintoneuvosto toimivat hyvällä tavalla. Ja viimeisin tiedonanto 2016 budjetin arviosta, joka julkaistiin toukokuun lopussa, niin siinä on hienoinen nousu tai lisäys Aserin budjettiin. Mutta riittääkö se valtuuksien täyttämiseen? Arvoisa pääjohtaja ja puheenjohtaja, minä en usko, että se on tarpeeksi, että pystytään remitin kautta valvomaan näitä markkinoita. Se on ratkaisevan tärkeää tämä teidän työnne myöskin kaasun ja sähkön kohdalla. Nämä tietysti on eriytetty tai ovat erilliset keskusteluissamme, mutta kuitenkin kaikki ongelmat ovat hyvin samankaltaisia. Ja jos emme kykene tähän sisämarkkinoilla, niin on hyvin vaikea sitten sanoa, että olemme energia omavaraisia tai että, että, että pystyisimme muuttamaan energiakustannuksia, hintoja, että voisimme laskea niitä, koska senhän tavoitteemme tulisi olla ennen kuin TTIP lähtee käyntiin. Ja pyytäisin nyt teiltä alustuksen tähän aluksi ensin herra pääjohtaja, koska te ehdotitte tätä ohjelmaa ja sen tulette myöskin esittämään hallintoneuvoston puheenjohtajalle. Joten odotamme nyt nämä, näitä tärkeimpiä asioita teiltä ja sitten huomioita Lordi Moggilta. Annan teille nyt puheenvuoron. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset kutsusta ja kiitokset osoittamastanne tuesta, jota olette Aserille osoittaneet sitten sen perustamisen. Ensimmäistä kertaa kävin täällä vuonna 2010. Lordi Mog ja minä olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että voimme täällä esitellä työohjelmamme. Kuun lopussa se esitellään hallintoneuvostolle, Euroopan parlamentille sekä komissiolle. Myöhemmässä vaiheessa ohjelma hyväksytään hallintoneuvostossa ja sitten lopullinen siunaus annetaan hiukan myöhemmin. Me olemme tietenkin erittäin tyytyväisiä siihen, jos saisimme kommentteja valiokunnan jäseniltä. Ne voitaisiin huomioida sitten luonnosta viimeisteltäessä ja hyväksyttäessä se myöhemmässä vaiheessa ja komissiokin antaa tähän oman lausumansa. Mitä tulee kuluvaan vuoteen, niin tähän suunnitelmaan liittyy myöskin monivuotinen näkemys, eli siinä katsotaan, mitä pidemmällä aikavälillä viraston on tarkoitus tehdä. Tämän vuoden tai ensi vuoden työohjelma, joka lähetetään parlamentille – myöhemmässä vaiheessa, niin siellä kuvataan myöskin tulevia. Se on samanlainen kuin viime vuonna tai samantyyppinen, eli me jatkamme työtä samojen asioiden ja prosessien tiimoilta samat tavoitteet mielessä. Ja kuten esi- puheenjohtaja viittasi puheenvuorossaan näihin tavoitteisiin, niin resurssit ovat vähäiset, mutta niillä pyritään toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja mitä tulee kuun lopussa esitettävään luonnokseen, niin kaikki perustuu kustannusarvioihin. Me olemme maaliskuussa tehneet oman arviomme, mutta silloin lähdimme suuremmasta budjetista liikkeelle. Tarkoituksena on panostaa remit asetukseen Siihen palaan tuonempana ja sitten infrastruktuuripakettiasetuksen täytäntöönpano. Tässä tietenkin huomioidaan energiaunioni strategia, joka alkuvuodesta komission toimesta julkaistiin. Kaikki siihen liittyvät viisi ulottuvuutta liittyvät meihin, meidänkin työhömme, mutta ne kaksi keskeisintä aserinäkökulmasta ovat sisäisten energiamarkkinoiden integrointi ja toimitusvarmuus. Esimerkiksi stressitestin kautta komissiohan toteutti tämän stressitestin viime vuonna. Toimitusvarmuus voidaan varmistaa tiiviimmän yhteistyön kautta, eli markkinoiden integraatiota parantamalla. Työohjelme, työohjelmamme koostuu neljästä painopistealueesta – Tänä vuonna näin, näin on ollut ja viime vuonna myöskin. Mitä tulee sisäisten energiamarkkinoiden täytäntöön panemiseen, se on ensimmäinen toiminta-alue, mutta tämähän on vasta ensivaihe luetessa hyvin toimivat sisämarkkinat. Meidän täytyy panna täytäntöön määräyksiä ja varmistettava, että täytäntöönpano on myöskin riittävä. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, että kolmas paketti pannaan aukottaa täytäntöön kansallisella tasolla. Ja lisäksi meidän täytyy myöskin valvoa verkostokoodeja ja suuntaviivoja, jotka on hyväksytty sähkön ja kaasun alalla. Sitten toinen ala, eli tukkumarkkinoiden integriteetti ja avoimuus. Remit hyväksyttiin vuoden 2011 lopussa Ja tämän vuoden alkupuolella täytäntöönpanosäädökset hyväksyttiin. Ja meillä on olemassa tämmöinen niin sanottu Go Live-järjestelmä, ja se on tarkoitus ottaa, tai otettiin käyttöön huhtikuussa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kaikki markkinaosalliset joutuvat ilmoittamaan virastolle toimistaan ja näin me voimme seurata markkinoiden integriteetin. Kolmas teema-alue liittyy infrastruktuurikohtaisiin haasteisiin. Meillä on olemassa mandaatti, joka löytyy kolmannesta paketista ja infrastruktuuripaketista. Eli me osallistumme tähän eurooppalaiseen verkostosuunnitteluun, joka on kymmenvuotissuunnitelma, mutta lisäksi osallistumme valintaan prosessiin silloin, kun kyse on yhteistä etua koskevista kohteista. Tämän lisäksi katsomme myöskin kustannusten jako kysymyksen rajat ylittävissä tapauksissa. Ja neljäs teema-alue koskettaa tulevaisuuden haasteita, jotka olemme tunnistaneet Bridge to 2025 hankkeessa. Katsomme syys kymmenen vuoden päähän ja katsomme, minkälaisia sääntö, sääntelytoimenpiteitä kaivataan. Jos käyn ihan lyhyesti nämä toiminta-alueet läpi, niin jos katsotaan näitä energiamarkkinoiden täytäntöpanokysymyksiä, niin sekä sähkö- että kaasualalla ASER seuraa verkostokoodeen ja suuntaviivan täytäntöön panoa. Me katsomme myöskin sitä, että onko harmonisoitujen tariffien käyttöönotolle mahdollisuuksia. Kaasupuolella näin on tehty ja tarkastelemme ensimmäistä verkostokoodia inkrementaalisen kapasiteetin kasvattamiseksi. Ja Tämä on mielenkiintoinen kaavakuva. Tässä näette, mikä on tämänhetkinen tilanne sähkömarkkinoilla. Suurin osa Euroopan unionin jäsenvaltioista kuuluu jo näihin yhtenäismarkkinoihin, joilla sovelletaan energiavirtojen ja hinnoittelun osalta yhtä foorumia. Eli on olemassa jo tällaiset yhtenäiset markkinat. Keski- ja Itä-Euroopastakin löytyy vastaavanlainen ratkaisumalli, mutta sitä ei ole vielä linkitetty tähän siniseen alueeseen. Mitä tulee kaasuun, niin tällainen foorumi on olemassa kapasiteetin alkoimiseksi. Meillä on yksi suuri ja kaksi pienempää projektia tai hanketta käynnissä. Eli sääntelyä on tehty tai sääntöä on kehitetty, mutta myöskin ruohonjuuritasolla on toimittu ja sitä kautta sitten kuluttajat pääsevät hyötymään toiminnastamme. Mitä tulee sitten toiseen toiminta-alueeseen eli REMIT-asetukseen, vielä on vajaa neljä kuukautta jäljellä tätä GoLife-järjestelmää kaikista Euroopassa tapahtuvista toimista on ra- raportoitava riippumatta siitä, minkälaisista tuotteista on kyse, fyysisistä tai rahoituksista toimista tai ja riippumatta siitä, missä tämä kaupankäynti on topa- tapahtunut. Eli mm, odotettavissa on, että noin 500 000 miljoona raporttia on tulossa. Me olemme korostaneet Remitin merkitystä ja ihan uusimpia tietoja sen suhteen, mitä me olemme tehneet Remitin käyttöönoton jälkeen. Eli lokakuussa uusi järjestelmä otetaan käyttöön. 67 tapausta on ilmoitettu virastollemme ja niistä 27 on saatettu päätökseen ja 41 on vielä vireillä ja 226 päätökseen saadusta pro, projektista on myöskin arviointi toteutettu 26 tapauksessa. Varsinaisia ongelmia ei ole ilmaantunut, mutta tärkeää on varmistaa, että tukkumarkkinoilla vaalitaan avoimuutta ja integriteettiä. Paljon työtä on tehty viranomais, aserin ja sääntelyviranomaisten keskuudessa varmistajaksemme hyvän täytäntöönpanon. Tammikuussa avasimme uuden portaalin ja perustimme myöskin koordinointiryhmän kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa. Tarkoituksena on tehostaa kapasiteettia sekä kansallisella että laimallakin tasolla, eli kyse on yhteisestä kansallisesta ja eurooppalaisen tason yhteistyöstä, muun muassa koulutuksen alalla. Tälläkin alalla haasteena on juuri budjetti. Kuten sanottu, me olemme lähteneet liikkeelle omasta arviostamme, joka on noin 20 miljoonaa vuodelle 2016 tässä on huomioitu myöskin henkilöstömäärän kasvun 44 ja myöskin tiet, uudet lisävarat tiettyjä sopimuksia varten. Jokunen viikko takaperin komissio antoi oman arvionsa ja sen mukaan saisimme 10 lisähenkilöä ja budjetti olisi 15,5 miljoonaa. Me olemme tietenkin tyytyväisiä ja kiitollisia komissiolle. Tässä ollaan menossa oikeaan suuntaan. Ja näyttääkin siltä, että komissio on huomannut, että tämänhetkiset voimavaramme eivät riitä tehtävien hoitamiseen, niin kuin puheenjohtaja jo totesi. Me olemme vielä kaukana siitä, mitä me tarvitsisimme ver- verraten tätä meidän virastomme toimintaa muihin vastaavalaisiin virastoihin. Me olemme oikein kiitolli- paljon hyvinkin kiitollisia siitä, mitä muun muassa tämä valiokunta on tehnyt meidän virastomme hyväksi. Kiitoksia. Also, niin, kiitoksia täällä on jaeltu. Haluan kiittää myöskin erityisesti puheenjohtajaa ja tämän valiokunnan jäseniä ja se, miksi nyt halusin tähän väliin puuttua, niin haluaisin kiinnittää huomionne asiaan, joka ei välttämättä ole ongelmallinen, mutta saattaa muuttaa perustavanlaatuisesti REMIT-asetusta jopa teknisen tarkistuksen muodosta, jolla ei kuitenkaan ole sitä tarkoitusperää, mutta lopputulos on sellainen. Tässä pyritään lyhyesti tekemään tästä selkoa Siis tärkeintä tässä on se, että tämänhetkinen sääntely antaa Remitille mahdollisuuden käsitellä tätä energiakauppaa, joka on aivan erityinen kaupan muoto, jos nyt ajatellaan, että tämä kauppa on noin kolme minuuttia koko vuodesta, kun ajatellaan kaikkia näitä rahoitusvälineitä, niin se on hyvin pieni osa, mutta meille sääntelyviranomaisena ja myöskin energiayrityksellä tämä on äärimmäisen tärkeää, koska se antaa energiaa mahdollisuuksille tässä suuntautua tulevaisuuteen. No, ESMA, joka tekee nämä ehdotukset komissiolle, ehdottaa muutosta, joka tämän rahoitusvälineiden määrittelyn muuttaisi ja se vaikuttaisi siten, että se rajoittaisi poikkeusten mahdollisuuden ja poistaisi remitistä monia näitä energiayhtiöiden siirtoja ja tämä vaikuttaisi hyvin paljon, koska se lisäisi kustannuksia ja myöskin hallinnollista taakkaa ja silloin nämä toimenpiteet siirtyisivät pois markkinoilta kahdenvälisiin toimiin, joten tämä on erittäin vakava mahdollinen asia. Ja minun täytyy sanoa, että me olemme olleet erittäin hyvin yhteydessä. Olen siis tavannut komission sen Hillin ja pääjohtajan ja suhtaudun optimisti siihen, että komissio löytää tavan välttää nämä seuraukset. Mutta koska meillä on ollut näin hyvät suhteet parlamenttiin ja varsinkin Hitrevaliokuntaan, niin tässä kun ajatellaan näitä vahinkoja, joita remit-ehdotukseen tulee, jos nämä uudet uudistukset todellakin vaikuttavat. Eli tämä siis astuisi voimaan vasta joulukuussa 2017, mutta päätökset tehdään tässä tänä vuonna seuraavien kuukausien aikana, jossa nämä täytäntöön pantaisiin. Joten ehkä pyydämme teiltä apua myöhemmin, mutta tässä tämä minun lyhyt väliintuloni tässä vaiheessa. Kiitos. Thank you, thank you very, very much. Paljon kiitoksia näistä huomioista. Lordi Mog, arvoisa puheenjohtaja, ja nyt sitten siirrymme jäsenten pariin. Ja kontaktiryhmä Aserin kanssa. Täällä on esimerkiksi edustaja Werner tai Silikiotis. Haluaisitteko te käyttää puheenvuoron? Teillä on nyt siihen mahdollisuus. Mitä siihen sanotte? Mrs. Callas. West, please. Yeah. Yeah. Mrs. Callas. Ah, Mrs. Callas. Very Aha, edustaja Kallas. Oikein hyvä, olkaa hyvä. Thank you. Um, I just have two questions. Paljon kiitoksia. Pari kysymystä. Useampaan otteeseen viittasitte siihen, että budjetti on riittämätön, mutta pohdin muita välineitä tai toimintamahdollisuuksia Euroopan energiamarkkinoiden valvomiseksi. Voisitteko siitä kertoa hiukan enemmän? Ja sitten toinen kysymys. Missä määrin Aseron mukana suunniteltaessa energiamarkkinoita? Adam Virkunen. Edustaja Virkkunen. Yes, thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on hiukan samankaltainen kysymys kuin edustaja Kallas tässä kysyi. Eli jos me haluamme yhden vahvemman, voimakkaamman sääntelyviranomaisen Euroopassa sen sijaan, että meillä on 28 erilaista sääntelyviranomaista, niin liittyykö tämä enemmän rahoitukseen vai lainsäädäntöön? Mitä me parlamenttina voimme tehdä, jotta auttaisimme teitä, jotta saamme parempaa sääntelyä Eurooppaan ja vahvemman yhden sääntelyviranomaisen tänne Eurooppaan? Kiitoksia. Kollega Selikiotis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εμένα ε, η Kiitos. Minun kantani on lähtöisin kylläkin äskeisen puhujan vastakkaiselta puolelta. Puhuttiin siitä, että pitäisi tiivistää yhteyksiä ja, ja sidoksia, jotta saataisiin aikaiseksi todelliset yhtenäismarkkinat. Millä tavoin ASE pystyy omalta osaltaan panostamaan tähän kokonaisuuteen? Jos tiettyjä alueen, alueiden eristyneisyys nyt saadaan häivytetyksi ja, ja pyritään luomaan suuret Euroopan laajuiset markkinat. Millä tavoin kaikkein eristyneimmät alueet, jotka ovat hyvinkin kaukana suurista energiaverkosta tällä hetkellä, saadaan mukaan tähän kokonaisuuteen? Ja, ja minkälainen rooli kansallisilla säätelijöillä tässä asiassa äh, olisi? Kysymykseni syntyy nyt ihan aivan spontaanisti, mutta tarkoitukseni oli siis saada lisävalaistusta sille, miten kansalliset säätelijät voivat toimia yhteistyössä, jotta tästä eristyneisyyteen liittyvästä ongelmasta päästäisiin eroon. Ja niin kuin tiedetään, esimerkiksi sähkötuotanto kysymyksen osalta ollaan varsin erilaisissa tilanteissa eri jäsenmaissa – meidän pitäisi kuitenkin pystyä lisäämään jonkun verran myöskin omaa tarjontaa. Ja siksi eh, kysynkin uudemman kerran sitä, millä tavoin yhteistyötä on mahdollisuutta eh, parantaa teidän ja kansallisten viranomaisten välillä. Ja kiitoksia, edustaja Werner. Siis Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Oikeutetusti totesitte, että henkilöstöresurssit ovat lokakuusta lähtien ei ainoastaan vähäiset, vaan todellakin riittämättömät tehtävien hoitamiseksi. Kansalliset sääntelyviranomaiset ovat olemassa. Niiden työtaakkaa voitaisiin pienentää. Onko pohdittu sitä, että kansalliselta tasolta siirretään henkilöstöä aseriin? Se voisi olla yksi ratkaisu aserin työkyvyn varmistamiseksi. Ja sitähän me tietenkin haluaisimme, että ASER kykenee toimimaan. Well, thank you so much. I'm, I'm sorry I didn't... Kiitoksia. Anteeksi. Eh, tai pahoittelut siitä, että en kuullut tuota esitystä, mutta meillä on kysymys. Eh, pahoittelut siitä, jos kysyn nyt jotain, mikä on jo ratkaistu. Mutta tämän olette kuulleet aikaisemminkin. Tämä liittyy tuohon vuotuiseen markkinoiden valvontaraporttiin ja rajat ylittävään kapasiteettiin, ainoastaan fyysisen sellaiseen, vaan myöskin rajat ylittävän energian vaihdon mahdollisuuksiin. Ja tämä liittyy myöskin tietojen saamiseen tästä asiasta. Ja pohdin tässä, että voisitteko ehkä tuoda tähän esitykseen jonkinnäköisen taulukon tästä, koska myöskin olisi hyvä, jos rajat ylittävästi energiaa voisi virrata ilman mitään esteitä. Viime vuonna esitin tämän kysymyksen ja pohdinkin, että kuinka kauan tätä asiaa pohditte. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi kollega Tosanovski. Děkuji, pane předsedo. My už po Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Useampaan otteeseen olemme keskustelleet aseviraston merkityksestä ja remit-asetuksen tärkeydestä. Ja aina vain toteamme, että meillä on olemassa huolenaiheita sen suhteen, että kyetäänkö hoitamaan tämä koko työ ja käsittelemään kaikkia remittiin liittyviä tietoja. Eli riittävätkö henkilöstöresurssit tähän työhön? Energia on yksi Euroopan unionin keskeisimmistä rakennuspalikoista ja kysyisinkin tältä seuraavaa. Euroopan parlamentti voi tietenkin rajoittaa omia aloitteitaan. Ehkäpä voisimme jollakin tavalla kuvata tätä tilannetta, sillä täällä te olette jo nauttineet suurinta mahdollista tukea, mutta ehkäpä tätä tilannetta voitaisiin kuvata paremmin samalla huomioiden yhteistyö, jota tehdään kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa. Siihen koko järjestelmä perustuu. Mielestäni ei olisi hyvä käyttää yhtä ainokaista sääntelyviranomaista Euroopassa. Ehkäpä olisi paikallaan katsoa viraston tehtäviä ja minkälainen merkitys sillä on Euroopan näkökulmasta katsottuna. Kiitoksia. Also. Niin, minäkin voisin hiukan tässä lisätä jotain, koska kerroitte meille kolmannen energiapaketin täytäntöönpanon tilanteesta, niin voisitteko kertoa nyt prosentteina, kuinka paljon tämä on? Koska me näemme vain jotakin leijailevan tuolla, mutta tarvitsemme konkretiaa. Mikä nyt on tilanne? Esimerkiksi nämä siirtokoodit. jäsenvaltioiden välillä. Me haluaisimme jotakin esimerkkiä jäsenvaltiosta, koska totta kai tämä voi olla liian vaarallista teille. Mutta siis jotakin konkreettista, koska muuten meidän on erittäin vaikea ryhtyä toimenpiteisiin jäsenvaltioissamme, niin kuin kollegat täällä totesivatkin, että haluamme auttaa teitä, mutta emme tiedä näistä todellisista luvuista jäsenvaltioissa yleensä ottaen. Ja sitten toinen asia liittyy tähän niin sanottuun laitteistoon energiamarkkinoillamme. Kaasumarkkinoiden kohdalla on mahdollista käyttää tuollaista päinvastaista virtaa, koska meillä ei ehkä ole tarpeeksi, mutta kuitenkin riittävästi yhteyksiä. Kuinka paljon prosentuaalisesti käytetään tätä käänteistä virtaa, koska olisi hyvä, jos kaikkialla sitä voitaisiin käyttää. No sitten sähkömarkkinoilla tilanne on toisenlainen, koska me tarvitsemme aina 10 prosenttiin asti, se on ainakin tavoitteemme 10 prosenttia energian käytöstä jäsenvaltioissa. Mikä on tilanteemme tällä haavaa? Onko se 3 prosenttia tai 7 prosenttia? Eli kyse on siis laitteista. Ja sitten totta kai siirto on tärkeää, mutta siis kun ajatellaan säänneltyjä hintoja – koska totesitte, että REMIT-direktiivin tulisi astua voimaan. Tällä on erittäin pitkä nimi tällä direktiivillä, kukaan ei sitä muista, mutta kuitenkin tukkukauppa, energiamarkkinat EU-ssa, jos meillä on säännellyt hinnat joissakin jäsenvaltioissa, useimmissa, tai uskomattomia kannustimia joissakin jäsenvaltioissa. Kaikissa jäsenvaltioissa ne ovat erilaisia, ajatellaan, kun ajatellaan esimerkiksi uusiutuvia ja niin poispäin. Päältä, tai lopetammeko kaikki kannustimet, esimerkiksi 2020 eteenpäin? No, olisi hienoa, jos voisimme sanoa, että kyllä, silloin kaikki lopetetaan ja näin poispäin. Meillä on hyvin paljon tällaisia konkreettisia kysymyksiä liittyen laitteistoon, ohjelmistoon ja tähän äh, energiamarkkinoiden avoimuuteen. Ja te ette maininnut, mikä nyt on ero, kun ajatellaan remittiä kaasun ja sähkön välillä, koska tässä on käsittääkseni suuri äh, ero remitin näkökulmasta näiden kahden kohdalla. En kuunnellut niin tarkkavaisesti Ehkä mainitsitte sen, mutta kaipaisin selvennystä. Ja tietysti joku muu tässä voi vielä käyttää puheenvuoron. Pyrin puhumaan mahdollisimman pitkään ja antaa teille mahdollisuuden vielä esittää kysymyksiä, mutta en näe ketään, joten nyt puheenvuoro on teidän. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ja oikein paljon kiitoksia näistä lukuisista, mielenkiintoisista ja haastavista kysymyksistä aloitetaanpa tästä budjetti- ja resurssikysymyksestä ja siitä, että voitaisiinko kansallisia sääntelyviranomaisia käyttää hyödyksi. Kollegat Kallas, Virkkunen, Silikliotis ja monet muut, kuten Wernerkin, tähän viittasivat kysymyksissään. Kyse on budjettikysymyksestä ja asiantuntemuksesta, mutta jos meillä ei ole rahaa asiantuntijoiden palkkaamiseksi, niin silloin tämä asiantuntijakysymys on ihan teoreettinen. Mitä tulee tämänhetkiseen budjettiin ja resursseihin, henkilöstöresursseihin, niin olemme kyllä aika lailla onnekkaita. Me olemme mukana energiakauppa kentällä nuorella, mutta hyvinkin asian tuntevalla ryhmällä. Vaikkakin valvontaryhmä kattaa kolme henkilöä, niin ne ovat aika hyviä, ainakin omasta mielestäni. Kyse ei ole sadoista henkilöistä, vaan ryhmistä, tiimeistä, 10-20 henkilöä henkilöä, jotka tarkkailevat markkinoita ja sitten vielä kymmenen henkilöä, jotka seuraavat yksittäisten markkinatoimijoiden käyttäytymistä. Yhdysvalloista on peräisin oma mallivirasto. He tekevät vastaavaa työtä ja Siellä johdossa on todellinen alan asiantuntija ja hän koulutti koko oman ryhmänsä. Eli me emme puhu tästä mistään suuresta ryhmästä, mutta kyllä tässä onnea tarvitaan, jotta työt voidaan hoitaa. Ja mitä tulee sitten tukeen kansalliselta tasolta tai yhteistyöhön heidän kanssaan, me teemme yhteistyötä. Toivottavasti ymmärsitte sen jo alustuksesta, Niin Kyse on yhteisestä vastuusta. Virastolla on oma vastuu, eli me valvomme kans- eurooppalaisia markkinoita, mutta sitten kansallisten markkinoiden ja täytäntöönpanon puolesta vastaavat kansalliset viranomaiset, ja tämä on heillekin uusi tehtävä. Eli kansalliset viranomaiset ovat oikeastaan samanlaisessa tilanteessa. Heille on annettu uusia tehtäviä ja ovat saaneet ehkä myöskin palkata lisää voimavaroja, vaikkakin ei suuressa määrin. Eli samassa veneessä ollaan. Me olemme vain pyrkineet tarkastelemaan yhteistyön mahdollisuuksia, mutta kun resurssit ovat vähäiset, niin kyllä tämä melkoinen, melkoisen haastava tehtävä on. Oikeastaan aika lailla mahdoton tällä hetkellä. Sitten täällä kysyttiin siitä, että miten virasto ja kansalliset viranomaiset voisivat poistaa tällaisia energiasaarekkeita. Kollegat siellä Kiotis muistaakseni otti tämän esille. Olette saaneet nämä kalvot käyttöön ja sieltä löytyy myöskin Aserin rooli energiapaketissa. Tämä lainsäädäntöteksti teksti hyväksyttiin vuonna 2013. Tarkoituksena on parantaa infrastruktuuria, päästä näin näistä syrjäseudusta sillä tavalla eroon. Eli yhteyksiä oli tarkoitus parantaa. Ja silloin kun yhteistä etua koskevia hankkeita valitaan, niin silloin tietenkin huomioidaan myöskin kansallisten viranomaisten suositukset ja näkemykset. Komissiohan tekee lopullisen päätöksen ja yritetään poistaa sitten kaikki mahdolliset esteet. Kollega Kofot viittasi kirjelmään, jonka lähetitte yhteisenä kirjelmänä. Kyse oli tästä rajat ylittävästä ulottuvuudesta. Tämänvuotisessa kertomuksessa tämä huomioidaan. On aika lailla hankala harjoitus, mutta on tietenkin hyvä, että tieto on saatu käyttöön. Kertomus on tarkoitus julkistaa marraskuun toisella viikolla, viikolla ja toivottavasti voin esitellä sen tälle valiokunnallekin. Katsotaan sitten, olemmeko toimineet toivomallanne tavalla, mutta näin tarkoituksena on toimia. Sitten kysyttiin sitä, että miten valiokuntanne ja parlamentti voisi tukea aseria. Mehän säännöllisesti pidämme yhteisryhmän kautta yhteyttä eri toimijoihin ja me olemme tarjonneet infomateriaalia, mutta tietenkin voimme tarjota sitä vielä lisää. Me olemme kertoneet omasta työstämme, Remitin näkökulmasta katsottuna katsomme, minkälaisia haasteita on olemassa, mitä olemme tehneet. Sitten on tällainen kaikkien käytettävissä oleva tapauskohta tai tapausten kokoomattios ja sitten myöskin vertaileva analyysi ja jos teille sopii, herra puheenjohtaja, niin voisin tämän kokoamateoksen lähittää teidän käy, teille käyttöön. Se on lyhyt, mutta mielenkiintoinen asiakirja. Ai niin, sitten vielä näihin muihin kysymyksiin. Teidän kysymyksenne, herra puheenjohtaja. En halua tuottaa teille pettymyksiä, mutta en muista nyt kaikkia näitä lukuja. Mitä tulee energiasäännöstön täytäntöönpanoon, niin komissiohan seuraa sitä puolta. ASER haluaa varmistaa, että eurooppalaisella tasolla kolmatta pakettia pannaan täytäntöön. Muutamia tilastotietoja ja loput tiedot tulevat sitten myöhemmässä vaiheessa. Sitten jos pohditaan näitä sääntökysymyksiä, niin näistä kaasualan verkostokohdeista kolme neljäsosa on hyväksytty, toinen kaksi hyväksyttiin tänä vuonna, kolmas ensi vuonna ja yksi on vielä vireillä ja sitten sähköpuolella yksi koodi on hyväksytty ja se astuu tämän vuoden kuluessa voimaan ja loput ainakin komission antamien tietojen mukaan ne menevät komitologian menettelyyn vielä tämän vuoden puolella paria poikkeusta lukuun ottamatta ne liittyvät tähän energiasuunnittelualoitteeseen. Sitten mitä tulee säänneltyihin hintoihin, kaksi kolmasosaa maista käyttää säänneltyjä hintoja sekä sähkön että kaasun tiimoilta. Tämä aiheuttaa ongelmia, ei ainoastaan silloin, jos hinta on hyvin alhaisella tasolla tai sitten jos ne ovat korkealla tasolla. Ja mitä tulee sitten yhteyksiin raja-alueilla, tietyillä alueilla ollaan kaukana vielä tästä 10 prosentin tavoitekynnyksestä. Toisaalla taas on päästy reilustikin sen yli. Olemassa olevia verkkoja on käytetty tehokkaasti hyväksy, hyväksi ja niin kuin omassa seurantakertomuksessa kerro, kerroimme, niin tällä hetkellä ongelmana on se, että virtaukset ovat väärän suuntaan mittaiset ja tämä taas tarkoittaa sitä, että rahaa haaskataan. Kyse on kytkennöistä ja sitä kautta varmistetaan, että hinnat ovat kohtuullisella tasolla, ettei makseta enempää kuin olisi järkevää. Ja lisäinfoa löytyy kyllä seurata kertomuksesta. Ja mitä tulee tähän käänteiseen virtaukseen, niin sitä käytetään useimmilla raja-alueilla. Äh, niin paljon kiitoksia. Minä halusin puhua tästä tärkeästä yhteistyökysymyksestä ja tuosta keskeisestä sääntelyviranomaisesta. Hiukan lihaa luiden ympärille. No, tämä yhteistyö näkyy siinä, että se on hyvin vahvaa, syvää ja näkemyksiä vaihdetaan. Tässä on saatu hyvin paljon tukea taloudellisesti rajo, rajallisesti toimivista sääntelyviranomaisista. Tässä on noin 20 tuollaista viranomaista. Nämä ovat noin 1, 2, 3 vuotta toimessaan, joskus hyvin lyhyen aikaa käsittelevät tärkeitä kysymyksiä. Eri elimet lähettämät näitä no, SIA tarjoaa paikan, palvelut moniin Brysselissä järjestettäviin kokouksiin. Kerran arvioimme ja tämä äh, noin 100 000 euroa järjestöltä, joille NRAt maksavat. Meillä on myöskin jaettua koulutusta esimerkiksi Remittiin liittyen ja saamme hyvin paljon tukoa, niin kuin pääjohtaja kertoi näistä työryhmistä, joten käytännössä kyllä yhteistyötä on hyvin paljon. Mitä tulee näihin avainkysymyksiin siitä, että onko olemassa, tai tarvitaanko yhtä yhteistä sääntelyviranomaista, tämä on poliittinen kysymys. Jotkin jäsenvaltioista ne, jotka tunnen parhaiten, ehkä hiukan epäröivät sitä, että siirtyisimme tällaiseen keskitettyyn järjestelmään, mutta monet, jotka ovat mukana ovat havainneet, että on hyvin paljon eroa kansallisten markkinoiden välillä. Ja kun sitten nämä markkinat yhdistetään, niin monet näistä ongelmista poistuvat. Tietyt asiat nähdään sitten selkeämmin, mutta en nyt tässä puhu enempää näistä poliittisista ulottuvuuksista. Olen erittäin kiitollinen siitä, mitä pääjohtaja on saanut aikaiseksi vähäisillä resursseilla ja yhteistyöllä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia kaikista huomioista, kaikista selvityksistä. Energian sisämarkkinat on niin tärkeä asia, että haluaisimme, että palaatte tänne vielä ennen vuoden loppua, jotta saisimme kuulla. Ehkä, ehkäpä nämä tilastotiedot paranevat niin paljon. Että kuulemme niistä sitten. Kiitoksia, että olitte paikalla. Kiitoksia. ladies. No niin, hyvät kollegat. Hyvin epätavallinen vieras täällä. Aserin pääjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja ovat hyvin tyypillisiä yleisiä vieraita, mutta kun ajatellaan vierastamme kohdassa 13 esityslistallamme, kyseessä siis horisontti 2020 ja keskustelu Jean-Pierre Bourguignonin kanssa, joka Euroopan tutkimusneuvoston puheenjohtaja. Ja lisäksi täällä on kaksi nuorta tiedemiestä, voinko näin sanoa? Glad to see you, both of you. Hello, please take a seat. Mr. Bourguignon is here. Okay, sorry, Mr. Professor, I didn't see you once again. We saw each other. Me näimme toisemme tuossa pari tuntia sitten ja Haluaisin muistuttaa teitä, hyvät kollegat, että tutkimusneuvosto perustettiin seitsemän puiteohjelman puitteissa tutkimusta ja kehitystä varten. Olen vastuussa, koska olin esittelijänä. Se, tämä neuvosto on saanut eurooppalaista ja myöskin maailmanlaista tunnustusta. No mitä tämä tarkoittaa? eurooppalaisen tutkimusneuvoston ansiosta olemme voineet pitää nuoria tiedemiehiä ja tutkijoita Euroopassa tai jopa tuoda heitä Euroopan muista muilta mantereilta. Ja mielelläni kuulen nyt, että pitääkö tämä paikkansa vai ei. Euroopan tutkimusneuvoston sai myöskin neuvoston ja parlamentin vahvistuksen, kun päätettiin kaksinkertaistaa sen rahoitus 13 miljardiin euroon horisontti 2020 puiteohjelman suhteen verrattuna 6,5 miljardiin euroon seitsemännen puiteohjelman puitteissa. ITRE-valiokunta ja sen esi, esittelijä Äh, Rova van Bremt menestyksekkäästi äh, puolustivat neuvoston ja komission esitystä vastaan budjettia esineuvotteluissa. Tämä oli ainoastaan, tai oli yksi kolmesta ohjelmasta, puiteohjelmassa, jonka budjettia ei leikattu, joten tämä oli melkoinen saavutus valiokunnaltamme, että pystymme puolustamaan kyseistä budjettia. Itse valiokunta valvoo entistä läheisemmin eh, Euroopan tutkimusneuvoston täytäntöönpanoa, koska valiokunta ponnisteli niin kovin eh, tutkimusneuvoston budjetin puolesta. Me todellakin arvostamme tekemänne työtä ja haluamme antaa teille mahdollisuuden tässä käyttää avauspuheenvuoron professori Bourguignon. Ja tämän jälkeen Rova Tolic Kroatiasta ja herra Punjo Italiasta. Arvasin Italiasta. Pitävät myöskin alustuksen ja kertovat, miten he nä- tai millaisena he näkevät Euroopan tutkimusneuvoston ja mahdollisuudet tehdä yhteistyötä hankkeiden pohjalta, joita tutkimusneuvosto on esittänyt. Henkilökohtaisia kokemuksia kuulisimme mielellämme. Olkaa hyvä, herra professori. Mitä me mitsyli? Arvoisat puheenjohtaja Musek, hyvät naiset ja herrat, olen äärimmäisen tyytyväinen saadessani hän käyttää puheenvuoron uudemman kerran täällä eh, edustajien eh, tutkimus- ja investointineuvostoa. Kysymys on erityisesti strategisten investointien ohjelmasta. Eh, Marie Curie ja muista äh, hankkeista. Äh, kyse on loppujen lopuksi kol- <clears throat> kompromissiratkaisusta, äh, jossa Euroopan parlamentilla myöskin oli suuri rooli. Itse pyytäisin myöskin Nikola Kontraata selvittämään asiaa omalta puoleltaan. Ja niin kuin äsken kuulitte, saamme myöskin toisen esityksen rahoituksen käytöstä. Niin kuin tiedätte, kyse on uudesta toimielimestä, joka käynnisti toimintansa vasta vuonna 2009. Varsinaisesti sen tarkoituksena on keskittyä eurooppalaisen tutkimustoimintaan, joskin toiminta on paljon laajempaa. Mitä me teemme? Yli 15 prosenttia hankkeista maailmanlaajuisesti tutkitaan Brysselistä käsiin. Se tarkoittaa sitä, että valtaisa määrä tutkijoita on edustettuna 95 maasta tässä toimielimessä, joka käyttää vuositasolla noin 9 miljardia euroa. Ja niin kuin sanoin, hankkeita toteutetaan jopa 70 maassa. Meillä on yli 10 000 tutkijaa mukana toiminnassamme ja ainakin 9 000 heistä on tohtorin tutkinnon suorittaneita. Joten meidän hankkeemme vetävät, vetäjät ovat varsin koulutettuja. Yli 40 000 tieteellistä artikkelia on myöskin julkaistu meidän toimistamme, joten on selvää, että kun toimielimemme perustettiin sen eräs keskeisistä toimintasaroista oli nimenomaan myöskin julkaisutoiminta. On aivan selvää, että ennen kuin sopimuksia laaditaan, kaikki tutkitaan ter, hyvinkin tiiviisti. Olemme myöskin saaneet Nobel-palkintoja ja tämä johtuu myöskin siitä, että olemme painottaneet tutkijoiden toiminnan merkitystä, etenkin nuorten tutkijoiden toimintaa on tuettu jo lähtökohtaisesti. On käynyt ilmi, että tarvitsemme ei pelkästään eurooppalaiset puitteet toiminnallemme, vaan myöskin laajemmat. Olemme myöskin painottaneet hankkeiden määrittelyjä ja, kriteereitä hyvinkin läheltä. Minkälainen minkälaiset näkymät meillä on nyt tulevaisuutta silmällä pitäen? Me luonnollisesti painotamme tulevaisuuden hankkeiden evaluointia ilman, että ketä jätetään huomiotta. Me olemme todenneet, että peruskriteerit, ohjelmien ja hankkeiden yksinkertaisuus ja tutkijoiden pätevyys, nämä kaikki ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta hankkeet toimisivat myöskin käytännössä. Rahoituksen on oltava joustavaa ja sen on katettava suht pitkään aikaväliin, ainakin viisi vuotta, jotta hankkeet saisivat riittävän tuen taakseen. Niin kuin sanottu, meidän tarkoituksemme on tukea tutkijoita liikkumaan vapaasti ja, ja pystymään myöskin harjoittamaan tutkimustoimintaansa Euroopan laajuisesti. Kaksi kolmasosaa rahoituksesta onkin käytetty nimenomaan nuorten tutkijoiden työn rahoittamiseen. Puheenjohtaja Busek juuri totesikin, että vuoden 2020 budjetti tulee olemaan suuruusluokaltaan sitä, että seitsemän vuoden jaksolla, jaksossa on kyse yli 13 miljardista eurosta. Tällä hetkellä äh, olemme lähteneet liikkeelle 10 prosentin rahoituksesta, äh, mutta äh, pyrimme laajentamaan sitä. Tämänhetkinen tilanne on sekä minulle että kollegoilleni eh, jonkun verran eh, turhauttava, eh, koska joudumme rahoituksen puutteen vuoksi silloin tällöin kieltämään hyvinkin ansiokkaiden teknisten hankkeiden toteuttamisen rahoituksen me pyrimme kuitenkin äh, parantamaan tilannetta erityisesti synergiahankkeen äh, myötä, joka käynnistettiin vuonna 2012-2013. Saimme hyviä äh, tuloksia siitä. Monet yhteisöt ovat tällä hetkellä aliedustettuina, erityisesti naiset, kun hankkeisiin esitetään hakemuksia. Myöskin Jotkut maat ovat edelleen täysin aliedustettuina. Me pyrimme löytämään kuitenkin joustavat ratkaisut tilanteeseen, mutta niin kuin sanottu, tällä hetkellä seitsemän vuoden viitekehys sitoo toimintaamme. Nyt esimerkki liian tiukoista toiminta malleista. Oli sitten kyse pienestä tai suuresta hankkeesta. Menettelytavat ovat samanlaiset ja usein tällainen liian yksisilmäinen to- toiminta ja, ja samat kriteerit vievät pohjan pois pienemmiltä hankkeiden hakijoilta. Me toivomme kuitenkin, että tulevaisuudessa pystymme kohtelemaan ja, ja evaluoimaan paremmin tiettyjä hakemuksia. Tiedän, että usein pyritään ainoastaan pitäytymään olemassa olevassa tilanteessa, mutta me haluamme dynaamisen lähestymistavan ja haluamme ottaa sellaisen käyttöön, jotta pystymme luomaan viite- ja toimintakehykset myöskin nuorille, edu, nuorille tutkijoille. Hiljattain esittelin ohjelmaamme Tokiossa, jossa kokoontui tutkijoita ympäri maailmaa. Meidän ohjelmamme otettiin hyvin vastaan ja, ja meidän toimintamallimme herätti suurta kiinnostusta. Tässä mielessä haluankin painottaa yhteistyötä esimerkiksi Argentiinan, Yhdysvaltain, Etelä-Korean vastaavien hankkeiden hallinnoijien kanssa. Olemme myöskin hiljattain saaneet allekirjoitetuksi sopimuksen, kanssa, äh, sopimuksen Kiinan äh, kanssa ja myöskin muiden äh, maiden kanssa on laajennettu kansainvälistä yhteistyötä. Oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta ja nyt haluaisin pyytää rouva Eva Tolitsia käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. Oikein hyvää iltapäivää. Nimeni on Eva Tolic ja olen viides tuhannes ERCn apurahajan saaja. Sain sen tänään biofysiikkaa varten Zagrebin instituutissa. Joten haluaisin nyt ensin kertoa hiukan urastani. Tulen Zagrebista, missä opiskelin molekyylibiologiaa, aloitin äh, päätötyöni, mutta äh, havaitsin, että Zagrebissa en voi tehdä mitä haluan, joten muutin ulkomaille ensin Bostoniin, jossa sitten Harvardissa äh, sain tutkintoni tämän jälkeen. Menin väitöskirjan jälkeiseen työhön Kööpenhaminaan ja tämän jälkeen Firenzeen. Näiden jälkeen sain tutkimusjohtaja paikan Dresdenistä Max Planck-instituutista ja olin siellä kymmenen vuotta äh, aivan mielettömässä tutkimusympäristössä. Ja tämän laajan ulkomaan kokemuksen jälkeen päätin, että muutan takaisin kotikaupunkiin Zagrebiin, joten pääsin Ruder Boskovic-instituuttiin ennen kuin sain tämän ERC-apurahan. Halusin palata kotiin, tehdä tiedettä tässä kroatialaisessa instituutissa – samalla tasolla kuin tein Saksassa Max Planckin instituutissa, mutta totta kai olin huolissani taloudellisesta puolesta, koska kokemus solu molekyylibiologiassa on melko kallista. Ja nyt sitten tämä apuraha toi kaikki vastaukset minulle, koska nyt pääsin asiantuntijatiimiin parhaiden mahdollisten ihmisten kanssa Pystyin myöskin palkkaamaan kolme tohtoria ja pystyin myöskin ostamaan esimerkiksi hyvin kalliita laitteita, kuten mikroskoopin. Keskitymme solun jakautumiseen. Tämä on kaikkein tärkein prosessi, ilman sitä ei olisi elämää, mutta vuosien tutkimuksen jälkeen emme täysin ymmärrä vielä, miten tämä prosessi toimii. Minun hankkeessani yritämme siirtää tiedon rajoja, kun ajatellaan solun jakautumisen mekaanisia periaatteita. Miten solu pystyy erottamaan kromosomit kahteen samanlaiseen osaan ilman virhettä? Yksi tärkeimmistä pelaajista tässä ovat nämä erittäin pienet proteiini mm, osaset, ja nämä ovat tässä ERC-hankkeeni keskiössä, ja ne ovat myöskin kemoterapiassa – mukana, jotka joko edistävät tai estävät kasvua ja nämä vaikuttavat esimerkiksi kromosomien ja näiden pienten mikroosasten väliseen toimintaan ja näin tappavat syöpäsoluja. Nämä mikroosaset ovat tärkeitä kromosomien liikuttamiseen ja niiden linjaamiseen ja sitten ne myöskin erottavat kromosomit hyvin tarkasti. Ne siirretään solun reunaan ja me tiedämme, että ne vaikuttavat kromosomeihin, mutta interaktion luonnetta ei ole vielä saatu selvitettyä. No, solubiologiassa todetaan, että ainoastaan nämä mikroosaset, jotka äh, toimivat kromosomien kanssa, pystyvät niitä siirtämään. Me teimme hämmästyttävän löydön nämä toiset mikroosaset, joita ei tuettu tai ei tunnettu, myöskin vaikuttavat kromosomeihin. Ja nyt tarkoitus on selvittää, miten nämä vaikuttavat solun jakautumiseen. Kun käytetään parhaimpia mikroskooppeja ja tekniikoita, pystymme selvittämään, miten nämä toimivat ja voimme myöskin identifioida proteiinit, jotka ne linkittävät toisiinsa – ja näistä saattaa tulla esimerkiksi syöpäterapioissa tärkeä osa. Tässä pyritään ottamaan esimerkiksi molekyylibiologia, molekyyligenetiikka, biofysiikan laitteet, optinen insinöörityö ja muut, jotta voidaan selvittää näiden mikroosasten toimintaa. Mahdollisesti näin pystytään myöskin kehittämään kemoterapian työmenettelyjä. Haluaisin myöskin kertoa, että perustutkimus biologiassa on avain, jotta löydetään uusia tapoja soveltavalle tutkimukselle lääketieteessä, jotta voidaan löytää uusia diagnostisia ja hoitotoimenpiteitä eri sairauksissa. ERCllä on merkittävä rooli Euroopassa, koska se rahoittaa tätä perustutkimusta, joka pitkällä aikavälillä vaikuttaa erittäin paljon yhteiskuntaan. Thank you very much, madam. Oikein paljon kiitoksia, rouva. Ja sitten pyytäisin toista nuorta tiedemiestämme herra Punioa käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie molte. Kiitokset arvoisat naiset ja herrat. On suuri kunnia ja ilo saada olla täällä ITRE-valiokunnassa tänään vieraananne. Haluan äh, kertoa äh, hieman omasta äh, henkilökohtaisesti taustastani ja myöskin tutkimustyöstä, jota Euroopan tutkimusneuvosto on minulle antanut. Puheenjohtaja esitti varsin tyhjentävää esityksen asiasta. Itse käynnistin toimintani vuonna 2010 tämän rahoituksen puitteissa. En aikaisemmin tuntenut vielä ERCn rahoitusmekanismia kovinkaan hyvin ja jos vilpittömästi kerron, niin suhtaudun asiaan aika ylimalkaisesti ja yli, yliolkaisesti. Olin kuitenkin yllättynyt siitä, miten Monet eh, henkilöt eh, toimivat tarkastajina. Eh, oman hakemukseni yhteydessä ajattelin taustani olevan melko painokassa ja, ja, ja siksi toimitin lisää materiaalia toista vaihetta varten, jossa käytiin läpi suullinen kysely se järjestettiin Brysselissä, vähän niin kuin äh, täällä tänäänkin ollaan, ja sain tuon apurahan. Olen äh, tutkinut, äh, harjoittanut tutkimustoimintaa Trenton yliopistossa Italiassa. Totta on, että Trenton yliopisto ei ole sinänsä kunnostautunut apurahojen eh, saamisessa. Ja, ja, ja, ja näin ollen olin varsin tyytyväinen saadessani tuon apurahan. Päätin apurahan saatua, niin yksissä tuumin vaimoni eh, kanssa eh, muuttaa Trenton, jossa yliopistossa harjoitetaan toimintaa varsin rakentavalta pohjalta. Sain nanotutkimusta varten hankittuksi tietyn tyyppiset mikroskooppiset laitteet. En nyt lähde niitä sen kummemmin tässä mekaanisesti selvittämään, mutta joka tapauksessa sain myöskin muita apurahoja hanketta äh, äh, varten ja, ja myöskin äh, tukihenkilöitä. Tällä tavoin meillä oli yhdessä mahdollisuus perustaa nanoteknologian perustuva laboratorio. Ja olemme saaneet aikaiseksi tilanteen, jossa julkaisemme kansainvälisissä äh, lehdissä artikkeleja äh, muutaman vuositasolla. Hankkeen äh, me keskittyy siis nanomateriaalin, nanomateriaalin tutkintaan, tutkimiseen sillä tavoin, että pyrimme ikään kuin imitoimaan luonnon mekanismeja – ottaen huomioon myöskin eri tieteenalat ja, ja niiden mahdollisuudet auttaa meitä tutkimuksessamme. Itse onnistuin aivan hiljattain saamaan päätöksen nyt tohtorin tutkintoni tällä alalla, joskin taustani oli alun alkaen pikemminkin insinööri painotteinen. Tällä hetkellä äh, äh, tutkimme äh, materiaalia, joka on äärimmäisen kestävä. On, on aivan selvää, että materiaalit poikkeavat toisistaan aivan samalla tavalla kuin miehet ja naiset. Ja, ja tämänhetkinen tutkimuksemme perustuu itse puhdistavien, itsensä puhdistavien materiaalien tutkimuksen. Ja niin kuin sanottu, pyrimme imitoimaan luonnon mekanismeja tutkiessamme esimerkiksi erilaisia kuitoja – Olemme myöskin pyrkineet edistämään tällä tavoin uusi, löydettyjen uusien materiaalien käyttöä teollisuudessa, ja, ja, ja siinä on jo onnistuttukin. Kaiken kaikkiaan tarkoituksena on edes auttaa ei pelkästään teknologiaa ja tieteen kehitystä, vaan ihmisten elinympäristöä. Ja selvää on, että ilman ITRE-valiokunnan ja Euroopan tutkimusneuvoston tukea emme olisi päässeet niin pitkälle kuin missä nyt tällä hetkellä olemme. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten kollega Eeler, koska hän on Horisontti 2020 esittelijä, saa ensimmäisen puheenvuoron. Mikrofoni, kiitos. Is this one working? Toimiikohan tämä mikrofoni? Hyvä. Kollega Burgin, joo. Tervetuloa parlamenttiin. Kaikkien tietävät, että ERC on parlamentin aloite. Komissio ei ollut niin innokas ERCn riippumattomuuteen budjettiin, suuntaukseen ja asiantuntemukseen liittyen. Mutta viime päivien aikana on noussut pinnalle monia kysymyksiä, jotka liittyvät budjetin leikkaukseen, viittaan tässä esirahoitukseen. ERC ei ole joutunut korvaustoimenpiteiden ja säästötoimenpiteiden kohteeksi. Ehkä tämä oli pelkkää sattumaa. Ja haluaisin vielä tulevaisuutta silmällä pitäen kysyä teiltä seuraavaa jos katsotaan eurooppalaista tutkimusta, niin miltä tulevaisuus näyttää? ERC-leikkaukset eivät menneet läpi, vaikka koko ohjelman osalta tapahtui huomattavia leikkauksia. Sympaattinen kollegani Tolic, jos katson Zagrebin tutkimuslaitoksen, niin tarkoituksena on tehdä yhteistyötä teollisuuden, kautta, eli yhteistä tutkimustoimintaa, mutta erityisesti Kroatian, Puolan, Unkarin kaltaisissa maissa leikkaukset ovat olleet huomattavia, 2,2 miljoonaa, eli lähdetään liikkeelle ERCstä. Meillä on siellä mainikkaita asiantuntijoita, mutta tässä yhteistyötutkimuksessa varsinkin uusissa jäsenvaltioissa ei ole tutkimusvoimavaroja rahallisessa mielessä käytettävissä. Eli nyt vaaditaan solidarisuutta ERCn puolelta. Lähtökohdat ovat hyvät, mutta syyskuussa taas leikkaus asiat ovat pöydällä. Nyt onkin tärkeää, että ERC todellakin ajaa tutkimusohjelmaa. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että me leikkausten myötä BKT-suhteessa jäämme alle kahden prosentin rajan, eli olemme hyvin kaukana tästä asettamastamme kolmen prosentin tavoitteesta ja hyvin kaukana siitä, mitä esimerkiksi Aasiassa BKT-suhdelukuna käytetään. Jos katsotaan ERCn perustyötä, ja rahoituspohjan laajentaminen yhteistyötutkimuksen kautta, niin millä tavalla nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa? Ja sitten vielä sellainen kysymys, että mikä on tilanne Kroatiassa? ERC-tukirahoja on käytettävissä, mutta instituutti on vasta muovautumassa ja se on joutunut kärsimään ja varmaankin kärsii myöskin leikkauksista, kun puhutaan näistä yhteistyötutkimushankkeista. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Moody. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, että saavuitte paikalle nyt tässä tänä iltapäivänä. On hienoa nähdä äh, hiukan tuloksia niistä aiheista, joista olemme puhuneet täällä valiokunnassa, varsinkin kun ajatellaan sitä suojaa, jota me saimme äh, näiden neuvottelujen kautta ERClle, koska keskustelut osoittivat, miten tärkeä tämä on. Tämä oli siis kaikkien mielestä tärkeä asia, että pystytään rahoittamaan perustutkimusta. Haluaisin tässä ottaa pari asiaa esille. Yksi on se, no selvästikin ERC on äärimmäisen tärkeä ja tästä syystä Tuki tehtiinkin näin selväksi, mutta ei ainoastaan ERC saa tätä apurahatukea Horisontti 2020 ohjelman puitteissa tutkimustyötä varten, koska tämähän liittyy myöskin muun rahoitukseen. Ja puhuitte myöskin tässä sukupuoli kysymyksistä. Hienoa, että te olette täällä. Ehkä voisitte hiukan täsmentää tätä asiaa. Ja sitten, koska nyt tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta, niin olen aivan erityisen kiinnostunut siitä, että varmistamme sen, että meillä on myönteinen näkemys EU-sta. Tämä liittyy tulevaisuuteen ja perustutkimuksen rahoitukseen. Se on niin tärkeää jotta voimme varmistaa, että meillä on tämän kaltaista tulevaisuutta. Tämä liittyy aikaisempiin kommenteihin. Emme voi ainoastaan investoida markkinatutkimukseen, vaan meidän täytyy tehdä tutkimusta, joka tapahtuu hyvin paljon aikaisemmin, jotta voimme varmistaa sen, että pysymme eturintamassa maailmanlaajuisesti myöskin tulevaisuudessa. Ei ainoastaan nyt tässä seuraavan parin vuoden aikana, vaan hyvin pidemmälläkin aikavälillä. Haluaisin hiukan kuulla näkemyksenne tähän liittyen. Ja myöskin tämä, mitä sanottiin, sitä, että kerrotte meille tarinanne ja tutkimuksistanne ja mitä te teette sitä kautta. Me voimme kaikki käyttää tätä, jotta voimme painottaa sitä lisäarvoa, mitä eurooppalainen rahoitus tuo kaikkien meidän tulevaisuuteen. Kiitos. Edustaja Kudritska, olkaa hyvä. Uh, at first, uh, I would like to Alkuun haluaisin onnitella kaikkia niitä, jotka ovat saaneet uh, tukea ERCn kautta. Jos katsotaan näitä hyviä hankkeita, niin niiden joukosta ei löydy kovinkaan montaa niin sanotusta uusista jäsenvaltioista. Meillä on olemassa tiedetyöryhmä ja sen tarkoituksena on varmistaa, että tutkijat voivat osallistua näihin ERCn kilpailutuksiin. Ja kysyisinkin, että mitä tämä ryhmä on saanut aikaiseksi ja mitkä ovat ne parhaat käytänteet – kun ERC yrittää varmistaa laajemman osallisuuden. Ja sitten toinen asia. Seitsemännessä puito, puiteohjelmassa osallisuusaste oli 5,5 prosenttia tai ylitettiin tämä tietty kynnys. Tämä tarkoittaa sitä, että monet hyvät hankkeet eivät saaneet riittävää rahoitusta. Me tiedämme, että ERC on pyrkinyt ratkaisemaan tämän ylirahoitusongelman. Onko näin tämä ongelma voitu ratkaista? Kiitoksia. Match. Colleague Royal. Kiitoksia kollega Royal. Seuraava kysymys. Ihan kuin kollegat, olen iloinen siitä, että olette paikalla ja että tänään viides tuhannes hanke lähtee liikkeelle. Tämä on yksi parhaimmista asioista, mitä Euroopan parlamentti on koskaan tehnyt. Niin totta kai tästä tulee vaikeaa, se on sitä, mutta ERC kyllä näyttää, että tässä mennään eteenpäin. Ja esitys, jota ette ensimmäistä kertaa pidä täällä parlamentissa konkreettisin sisällöin, on ollut myöskin aina meille motivaationa siinä suhteessa, että jatkamme työtämme. Ja tästä syystä minua kiinnostaa se, mitä professori Burginion sanoi, että mikä voisi olla seuraava askel, miltä se näyttäisi, missä piilee seuraava tehtävä, josta meidän tulisi pitää huolta. En ole vielä täysin mm, tyytyväinen siihen, että tuolla rahoituspuolella emme pääse eteenpäin. Missä on tehtävä, jossa, jonka kohdalla pitäisi ponnistella. Olisin tästä kiinnostunut. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Virkkunen. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää vieraitamme. On kiva nähdä valiokunnassa tutkijaväkeä. Koulutus ja tutkimus on kaiken A ja O parempaa eurooppalaista tulevaisuutta muovattaessa ja kuten kollegat sanoivat, niin keskeisin tehtävämme täällä on varmistaa, että Horisontti 2020 toimii. Joka vuosi meillä on siihen liittyen budjettiongelmia. Monissa jäsenvaltioissa on budjettia leikattu koulutus- ja tutkimuspuolella, ja se taas tarkoittaa sitä, että horisontti 2020 on korostunut tutkijoiden apuvälineenä ja vuosittaisten hakemusten määrä tästä syystä kasvaakin. Te korostittekin jo sitä, että perustutkimus on keskeinen. Jäsenvaltiot, kun leikkaavat budjettia, niin yleensä nämä leikkaukset kohdistuvat juuri perustutkimukseen, ja tämä minua kyllä huolestuttaa. Kuten hyvin tiedämme, niin Eurooppa halusi olla kilpailukykyisin alue maailmassa vuonna 2020, mutta jos katsotaan tiedettä ja tutkimusta, niin noinkohan tuohon tavoitteeseen päästään. Tietenkään meidän ei pitäisi vain tu- tuijottaa yliopistojen ranking-listoja, mutta jos niitä nyt tarkastellaan, niin top Kolmesta kymmenestä löytyy vain neljä viisi eurooppalaista yliopistoa, muut tulevat Yhdysvalloista. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että mitä olette asiasta mieltä? Mitä Euroopassa voitaisiin tehdä varmistaaksemme, että tutkijoilla on toimivat tilat käytössään ja mahdollisuudet hyvä käytettävissä, sillä me haluamme huippuosaamista ja tutkimusta Euroopan. Euroopan. Onko kyse vain rahasta vai voisimmeko helpottaa tutkijoiden elämää jotenkin muulla tavalla, jotta he toimisivat Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Forsa. Professor Tolis. kiitoksia. Professori Tolic, haluaisin onnitella teitä. Olen niin iloinen ja ylpeä kroatialaisena jäsenenä, että olette tänään täällä meidän kanssamme. Olen varmasti oikeassa, jos sanon, että ensimmäinen kroatialainen tutkija täällä Euroopan parlamentissa – Useimmiten täällä on ollut vain poliitikkoja, mutta olen hyvin iloinen, että nyt joku, joka voi osoittaa, että vaikka olemme pieni maa, jolla on vain vähän rahoitusta koulutukseen ja tieteeseen verrattuna muihin jäsenvaltioihin, voi osoittaa erinomaisia tuloksia ja olemme hyvin ylpeitä tästä. Haluaisin kysyä teiltä yksinkertaisen pienen kysymyksen. Teidän ei tarvitse voitte vastata muutamalla sanalla tulevaisuuden kunnianhimoista. Sanoitte, että haluatte ostaa uuden mikroskoopin ja haluaisin kuulla unelmistanne, tavoitteistanne, mitä voimme odottaa teiltä tulevaisuudessa. Ja lopuksi haluaisin sanoa vielä yhden asian. Voin sanoa sen myöskin henkilökohtaisesti, mutta mielelläni sanoisin sen kaikkien kuullen. Meillä on inhottava sanon, sanonta siitä, että kauneus ja älykkyys eivät sovi saman ihmisen, ja te olette osoitus siitä, että tämä ei pidä paikkaansa. Madame Shui. Paljon kiitoksia seuraavaksi kollega Suicha. Thank you very much, Mr. President. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kuten tiedätte, niin en ole tämän valiokunnan jäsen, mutta koska meillä on tänään kroatialaisia vieraita, niin ajattelin, että olisi varmaan paikallaan olla kroatialaisena täällä paikalla. Hienoa, että asia on esityslistalla. Oikein paljon kiitokset myöskin kollega Burginjolle. Kiitokset siitä, että ERC on tuonut vieraksemme kaksi nuorta tutkijaa kertomaan omasta työstään. Horisontti 2020-hankkeen ansiosta me olemme päässeet kuuntelemaan heitä ja minä olen vakuuttunut, että tämän tyyppinen perustutkimus on menestyksekästä ja niin kuin kollega Mitali jo totesi, niin uusista jäsenvaltioista ei löydy kovinkaan monia hankkeita. Me olemme nuorin jäsenvaltio ja meitä löytyy yksi hanke ja toivottavasti se on menestyksekäs Kiitokset vierailustanne ja me jäämme odottamaan tuloksia. Minulla ei ole mitään kysyttävää. Minä olen iloinen ja ylpeä työstänne ja tilanteesta. Ja onnittelut kaikille niille, jotka osallistuvat tutkimustyöhön, sillä ilman tutkimusta tulevaisuutta ei ole, kilpailua ei ole. Tärkeää on panostaa tutkimukseen, jotta teollisuuden puolella toimintakyky paranee ja kilpailukyky kasvaa. Ja Horisontti 2020 hankkeen kautta tarkoituksena auttaa kaikkia jäsenvaltioita. Kiitoksia. Ja Toija. Kiitoksia edustaja Toija, ensimmäinen varapuheenjohtaja. Kiitokset, kiitokset sekä puheenjohtajalle että tutkijoille ja palaan äskeisen äh, puhujan äh, herra Roil äh, tiedusteli, mitä mahdollisuuksia meillä on vaikuttaa asiaan, jotta nämä 5000 tutkijaa voisivat edistää työtään. Millä tavoin Euroopan parlamentilla on mahdollisuus olla mukana entistä tarmokkaammin? Me olemme mukana Horizon ohjelmassa ja, ja olemme todenneet, että ongelmia on edelleenkin. Äsken juuri saimme kuulla esimerkkejä siitä tutkijoilta. Joitakin muutoksia on siis tehtävä. Ja lisäksi kysyisin siitä, minkä verran panostatte myöskin tutkimusten tulosten levittämiseen. Miten paljon toimintaanne ylipäätään esitellään ja, ja millä tavoin tutkimustoiminnan tunnettavuutta voitaisiin lisätä? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Plenkovic. Kiitokset, herra puheenjohtaja, arvoisat vieraat. Onnittelut tästä virstanpylvään saavuttamisesta. Kollega Tolits, te osoitatte, minkälaista asiantuntemusta voidaan saada aikaiseksi ja osoitatte myöskin nuorille, että Euroopan unioni tarjoaa liikkumisen mahdollisuuden yli jäsenvaltioiden rajojen. Me voimme tehdä uraa muualla ja palata taas kotiin. Nämä ovat aika lailla motivoivia esimerkkejä tuleville nuorille toimijoille. Ja minä uskon, että teidän työnne todellakin myöskin omalta osalta kartaa kortensa kekoon kroatilaisessa tutkimustoiminnassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe. Minäkin voisin ehkä lisätä pari-kolme kysymystä. 30 miljardia euroa tutkimuksen horisontti 2020 ohjelmassa 70 miljardista koko horisontti ohjelmassa riittää riittääkö se professori, kun ajatellaan suhteellisesta näkökulmasta, siis suhteellinen näkökulma tässä on, koska se on kuitenkin vähemmän kuin 20 prosenttia. Ja tiedättekö, miltä tilanne näyttää jäsenvaltioissa? Ehkäpä tiedätte jotakin tilastotietoa sieltä. Ja sitten nuoret tiedemiehemme on olette siis työskennelleet tutkimuslaboratoriossa Euroopassa ja myöskin Euroopan ulkopuolella. Olemmeko me riittävän houkuttelevia, siis eurooppalaiset yliopistot ja laboratoriot, meidän tutkimushenkemme Euroopassa verrattuna muihin mantereihin? Olemmeko houkuttelevampia, vähemmän houkuttelevia? Miten voisimme parantaa tätä? Ja totta kai eh, kysymykset, joita kollegamme esittivät täällä. Miten me voimme tukea ja muuttaa tilannetta poliitikkoina? Olemmeko me riittävän houkuttelevia, koska tämä on meille äärimmäisen tärkeää, että emme menetä näitä taitavia ihmisiä eh, muihin maihin, emme ainoastaan Yhdysvaltoihin, vaan ehkäpä myös Kiinaan. Tässä kaikki. Professor, if I may. Ja professori, jos annan teille nyt aluksi puheenvuoron. Ich werde versuchen an Herrn Euler. Paljon kiitoksia. Niin, mitä tulee tutkimuksen tilaan eri unionin maissa, niin eroavaisuuksia on olemassa. Saksa on erinomainen esimerkki. Siellä tutkimukseen panostetaan aika lailla voimakkaasti. Suomessa ja muissakin pohjoismaissa tilanne on ollut vastaavanlainen, mutta viime vuosien aikana tietyissä maissa taloudellinen tilan, taloudellisesta tilanteesta johtuen tutkimus, tukia on leikattu. En anna tässä nyt esimerkkejä, mutta joissakin maissa tilanne tut- tieteen puolella on mennyt aika lailla mahdottomaksi kun tukia on leikattu. Euroopan luonne on se, että komissio tukee toimintaa ja tiedän oikein hyvin, miten tärkeänä pidettiin parlamentin osoittamaa tukea, jotta ERC voisi toimia – ja että ERC on saanut riittävästi rahaa käyttöönsä. Tästä olen vakuuttunut, mutta jos katsotaan tutkijoiden tilannetta eri maissa, niin se muuttuu nopeasti, mikäli paikallisen tason tukea ei ole enää olemassa. Meidän täytyy tietenkin aina tarkastella vallitsevaa tilannetta vuosi vuodelta, ERCssä tämä on nähtävissä. Eli silloin, kun kansallisen talon tukitoimet häviävät, niin silloin ERCn puoleen käännytään yhä useammin. Mutta kuitenkin tämä ei ole mikään menestyksen avain. Me tiedämme, että eroavaisuuksia on olemassa jäsenvaltioiden välillä ja Ongelmat liittyvät näihin leikkauksiin. Tietyissä maissa ongelmat liittyvät juuri tähän käytettävissä olevaan rahalliseen tukeen. Mitä tulevaisuuteen tulee, niin toivottavasti tilanne paranee unionin jäsenvaltioissa, mutta tutkimukseen panostetaan eri tavalla eri maissa ja se tietenkin vaikeuttaa tietyissä maissa tutkijoiden elämää aika lailla enemmän kuin jossakin muissa. Oli tietenkin hyvä, että ERCstä ei viety rahaa esiriin Tämä ei päde vain ainoastaan ERC, vaan Marie Curiehin ja muihin ohjelmiin, mutta pitää paikkansa joistakin ohjelmista rahaa on ohjattu esiriin. Tämä on tietenkin ongelmallinen asia ja meidän täytyy katsoa, saadaanko tästä rahastosta rahaa myöskin tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Marie Curien ja IRCn e ja muiden ohjelmien osalta tilanne ei ollut tällainen ja nyt herää kysymys siitä, että miten jatkossa asiat hoidetaan. Mutta tämä tilanne on aika lailla hankala. Kollega Moody, kiitokset osoittamastanne tuesta. Ja minä olen matemaatikko, geometrian erikoistunut ja minä tietenkin haluan, että perustutkimukseen panostetaan – ja että asiat hoidetaan kunnolla. Näin Euroopan kilpailukykyä voidaan parantaa. Minä en usko, että meidän tulisi panostaa vain ainoastaan yksityiseen tutkimukseen. Mutta joissakin maissa on päädytty siihen ratkaisumalliin, että lähdetään ylhäältä päin toimimaan – Toivon, että tästä syntyy taloudellista hyötyä. Näin mielestäni ei välttämättä kannattaisi tehdä. Ja otan esimerkiksi omaisesti esille. Kanadan on olemassa vaihtoohjelma olemassa ja henkilö, joka vastaa Ensort neuvoston toiminnasta, niin ilmoitti minulle, että he toteuttavat ainoastaan tällaisia top-down-hankkeita ja se oli minulle pettymys, mutta tällainen viesti saatiin Kanadasta. Tilanne on vastaavalainen tietyissä EUn jäsenvaltioissa. Puheenjohtaja Buse kysyikin, että mikä olisi tämä oikea suhdeluku. Niin vastaus on oikeastaan kaikkien tiedossa. 30 prosenttia olisi se oikea luku joissakin jäsenvaltioissa, emme ole kovinkaan kaukana tästä tavoiteluvusta, mutta joissakin jäsenvaltioissa, kuten sanottu, niin 30 on laskettu lähelle nollaa. Horisontti 2020 ohjelmaa tarkasteltaessa ja tarkasteltaessa muita pilareita niin edelleenkin on olemassa mahdollisuus lähteä ruohonjuuritasolta liikkeelle. Tietyt pelisäännöt on kuitenkin lyöty lukkoon, mutta Horisontti 2020 on rakennettu hyvin avoimeen muotoon. Tutkijat ovat huomanneet, että sieltä hyötyä olisi tarjolla. Mitä tulee sitten näihin erilaisiin sarkeisiin, niin puheenjohtajan ominaisuudessa en pysty mitään muuta sanomaan. Komissaarille totesin, että hän on asiasta vastuussa en minä, mutta mielestäni on ihan paikallaan, että päättäjät keskustelevat säännöllisesti vallitsevasta tilanteesta. En tietenkään halua puuttua muiden tekemisiin, mutta jos ymmärrämme paremmin vallitsevan tilanteen ja voitaisiinko luoda jonkinlaista synergiaa, niin se olisi tietenkin aina eduksi, mutta minun tehtäväni ei ole puuttua muiden tekemisiin. Mutta olisi tärkeää saada aikaiseksi johdonmukaista toimintaa. Tämän verran tästä laajennetusta toiminnasta. Sitten edustaja Roilin kysymykseen. Kysyitte tulevaisuuden kehityskuluista. Tieteellisessä neuvostossa asiasta on keskusteltu, eli mikä on mahdollista – Ja me olemme huomanneet, että ehkäpä meidän tulisi tehdä laaja yhteistyötä, eli monitieteellisesti lähestyä kysymyksiä. Tämänhetkinen ratkaisumalli ei ole vielä tyydyttävä, joten siitä täytyy vielä keskustella ja voi olla, että tulevien vuosien aikana perustamme uudenlaisia foorumeita, jotka olisivat homogeenisempia. Se tarkoittaa tietenkin sitä, että työn laatu paranee silloin, kun eri aloja voidaan paremmin vertailla. Kun aloitin puheenjohtajan tehtävät, niin tarkoituksena oli perustaa työryhmä. Tämä ei ollut minun ehdotukseni, vaan monet muut neuvoston jäsenet olivat samaa mieltä kanssani ja minä toivon, että voisimme tästä päästä vielä edemmä, pidemmällekin. Ensinnäkin lähetimme tutkijoille yleisluontoisen kyselyn kaavakkeen erityisesti niihin maihin, joista joissa ei ole kansallisia tukia tarjolla, vaan jotka saavat tukia oman maansa rajojen ulkopuolelta, mitä he ehdottaisivat toteutettaviksi toimenpiteiksi. Ja vastauksista kävi ilmi, että äh, raha on aika lailla keskeisessä asemassa, mutta muitakin ongelmia ilmeni ja ne liittyvät teknisen tason tukeen esimerkiksi hallinnollisella puolella. Ja että järjestelmät ovat aika lailla raskas soutuisia, eli kovinkaan nopeasti ei voida reagoida valitsevaan tilanteeseen. Eli on aika lailla vaikeaa saada tutkijaryhmiin ulkopuolisia uusia tutkijoita. Ja joissakin jäsenvaltioissa tämän tyyppinen toiminta on niin hankalaa, että kun on onnistettu rekrytoimaan henkilöitä tai on mahdollisuus rekrytoida uusia henkilöitä, niin nämä henkilöt eivät ole enää käytettävissä. Eli on olemassa tietenkin näitä rahoituksellisia ongelmia, ja tietenkin, jos tutkimukseen ei panosteta, niin se tietenkin heikentää tutkijoiden toimintamahdollisuuksia. Tietenkin palkkakysymykset ovat myöskin tässä esillä. Monet tutkijat joutuvat leipänsä eteen, eteen tekemään useampaa työtä, eli näin ei voida panostaa täysimittaisesti pelkkään tutkimukseen. Ja sitten siihen, mitä monissa maissa on tehty. Eli tutkijat, ainakin Puolassa ja Unkarissa, toivottavasti jatkossa myöskin muissa, tutkijat, nuoret tutkijat erityisesti, voivat käydä ERC-tiimeissä vierailulla muutaman kuukauden ajan nähdäkseen, miten työ järjestetään, ja näin voivat itse valmistella omia hakemuksiaan. Ja minun mielestäni tällainen kumppanuus, lyhytaikainen kumppanuus, antaa mahdollisuuden katsoa, miten asioita voitaisiin hoitaa, ja sitä kautta ehkä syntyy positiivisia tuloksia. Ja lopuksi vielä seikka, johon ERC rahallisestikin panostaa, Kyse on ohjelmasta, joka toteutetaan verkostonomaisesti kansallisella tasolla. Tarkoituksena on osoittaa solidaarisuutta tutkijoille, eli kansalliset yhteysryhmät voivat tehdä yhteistyötä tarjoamaan tukea niiden maiden tutkijoille, joilla on suurempia ongelmia hakemuksen täyttövaiheessa. Ja mitä tulee ensi vuoden ohjelmaan, niin me olemme varanneet hyvin paljon rahaa tämän ohjelman toteuttamiseen. Eli tarkoituksena on todellakin tukea nuoria tutkijoita. Tähän me todellakin suhtaudumme vakavamielisesti. Tietenkään yön yli tuloksia ei ole nähtävissä, mutta kuitenkin tähän asiaan haluamme panostaa. Sitten lopuksi vielä tähän ranking-lista kysymykseen. Ja sanoin jo, että raha ei ole kaikki kaikessa, on olemassa myöskin rakenteellisia ongelmia. Joustavuutta todellakin kaivataan. Matemaatikkona sanoisin, että tämä ranking on saanut liian suuren arvon. Meidän täytyy olla hyvinkin tarkkoja. Me tiedämme, että rankkaukset perustuvat erilaisiin ö, tekijöihin. Ja minä tulen sellaiselta alalta, joilla näissä rankauksissa käytettyjä metodeja ei käytetä laisinkaan. Meidän täytyy toimia toisella tavalla, erityisesti puheenjohtajan ominaisuudessa. Minä olen aina vain toistanut tätä viestiäni silloin erittäin tärkeää, että paneelin jäsenet tarkastelevat juuri hankkeiden ansioita. Etukäteen ei voida päättää, että joidenkin kriteereiden takia joku hakija on parempi kuin joku toinen. On tärkeää, että kriittisesti suhtaudutaan hankkeisiin, mutta pelkkä rankkaus on väärä lähestymistapa. Yliopistojen tietenkin täytyy panostaa tutkimustoimintaan ollakseen menestyksekkäitä, mutta myöskin koulutukseen täytyy panostaa. Eli kyse on moniulotteisesta järjestelmästä ja yliopistojen täytyy toimia tehokkaasti innovointipuolella. Eli tämä kolmas ulottuvuus täytyy huomioida. Eli ei tässä pelkällä rankinglistalla voida kovinkaan pitkälle päästä, eli tarvitsemme laaja-alaisempaa lähestymistapaa. Ja kollega Tojalle toteaisin. Kyllä. Vielä ranskaksi. Mielestäni tärkeät asiat Euroopan tutkimusneuvostolle perustuvat siihen, että meidän on jatkettava samalla linjalla, keskityttävä hankkeisiin, jotka ovat kaikkien kunnianhimoisimpia ja joihin sisältyy riskejä, mutta joista palaute myöskin on hyvää Samoin on näitä valintoja tehdessä hyvä olla tarkkana sen suhteen, että julkaisujen määrää tuijoteta sokeasti. On selvää, että myöskin vaikutusarvioinnin tekemiseen tarvitaan aikaa, joten on oltava melko varovainen, kun tekee julkaisupohjaisia laskelmia. Horizon, 2020 eh, on hyvin selkeä ohjelma, niihin on vapaa pääsy, rahoitus on täysin eurooppalaista ja sillä tulee olemaan myöskin eh, vaikutuksia eh, ohjelman piiriin pääsylle. On aika vaikea tehdä <clears throat> aihekohtaisia tai ainekohtaisia valintoja Usein nimittäin käy niin, että jos esimerkiksi apurahat jossakin kohtaa loppuvat ja esimerkiksi tutkimustyö on jo pitkällä, miten tällainen tekninen ongelma ratkaistaan, varsinkin jos tuijotetaan liikaa julkaisuihin jos rahoitus ei ole järkiperoista, voi käydä niin, että tutkijat toimivatkin <clears throat> ikään kuin suppeammalla sektorilla ja tällä on vaikutusta myöskin tutkimustuloksiin. Professor. Oikein paljon kiitoksia professori Bourguignon kaikista tekemistäne huomioistanne ja selvityksistä. Ja seuraavaksi Rova Deutsch puheenvuoro on teidän. Kiitoksia. Ensinnäkin se, että olenko huolissani leikkauksista, kyllä. Olen niistä erittäin huolissani, samoin kollegani. Esimerkiksi minun tapauksessani voin nyt tehdä seuraan viiden vuoden ajan äh, erittäin rauhallisesti tätä työtäni ERCn takia, mutta mitä sitten tapahtuu sen jälkeen en tiedä. Joten tässä nyt toivon, että saan ö, sitten vielä lisäapurahan ja toivottavasti näitä apurahoja varten on myöskin rahoitusta siinä vaiheessa. Ja sen toiset kysymykset, niin mikä on unelmani Kroatiassa tieteellisestä näkökulmasta, unelmani on ymmärtää se, miten solut jakautuvat. Ja sitten jos ajatellaan, ajatellaan organis- organisatorista puolta, haluaisin, että meillä olisi biofysiikan laitos Zagrebissa, jossa tekisimme solubiofyysistä tutkimusta ja että pystyisimme maailmanlaajuisesti saman tunnustusta ja että kaikki tämä solun jakautumistyö tehdään hyvin korkealla tasolla Zagrebissa, mutta katsotaan miten tämä menee tällä hetkellä tunnelmaa. Ruche Boskovic instituutissa on erittäin hyvä. Se sai myöskin yhden ERA puheenjohtajapaikan tässä osallistumisohjelmassa ja myöskin rakennerahoitusta. Ja myöskin hyvin monia muita minun sukupolveni tiedemiehiä tuli takaisin Kroatiaan, joten meitä on siellä kovin paljon. Ja mielestäni tulevaisuus näyttää hyvältä, mutta minun täytyy painottaa sitä, että minulle ei ole niin kovin vaikea tehdä tätä kaikkea nyt, koska suurin osa urastani liittyy Saksaan. Minulla oli siellä erittäin hienoja kollegoja Max Planck-instituutissa. Se oli hienoa aikaa. Joten ihmiset, minun sukupolveni ihmiset, jotka ovat olleet suurimman osan aikaa Zagrebissa, heillä on vaikeaa, koska he eivät ole voineet tehdä kaikkia niitä asioita, joihin minä pystyin. Eivätkä voi hakea ERCn apurahoja, koska heillä ei ole sellaista ansioluettelua, joka siihen tarvitaan. Joten tässä mielessä jotakin pitäisi tehdä. Että saisi ehkä pienempiä apurahoja tai että ihmiset voisivat tehdä pilottitutkimusta tai parantaa ansioluetteluaan, jotta tulevaisuudessa he voisivat sitten hakea ERCn apurahaa. No sitten tämä Euroopan houkuttelevuus. No yksi asia, joka voitaisiin tehdä, se, että olisi enemmän vakituisia paikkoja. Ongelma on se, että monet eurooppalaiset instituutiot ovat aika nuoria ja on hienoa, että kaksikymppiset menevät paljon paikasta toiseen, opiskelevat, mutta kun ihmiset tulevat kolmekymppisiksi, niin useimmat haluavat sitten asettua aloilleen ja olisi hienoa kaikille ihmisille, myöskin Euroopan ulkopuolisille, jos yliopistot tai instituutit voisivat tarjota vähintään kymmenen vuoden paikkoja siis näiden rahoitusten lisäksi. Ja sitten naisnäkökulmasta tiedeyhteisössä voin sanoa, että on hienoa, että ERC tarjoaa tätä apurahan piden, tai sitä pidennystä sille, että milloin voi hakea tätä apurahaa. Tämä pitäisi täytäntöönpanna myöskin yliopistoissa, kun haetaan eri paikkoja, ei ainoastaan jäsenapurahoja. Ja tämän lisäksi olisi myöskin hyvä, jos olisi erityisrahoitusta miehille tai naisille, joilla on perhelapsia, aivan erityisapurahoja, koska tämä auttaisi ihmisiä työssään, jota he tekivät siis ennen kuin he saivat lapset. Ja tässä taisin vastata suurimpaan osaan kysymyksistä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, professori. Ja nyt sitten kolmas puhuja, Rapunio. Olkaa hyvä. Kiitokset, halusin vielä vastata äh, Rova Toijan kysymykseen. Hän tiedusteli, minkälaisia korjausmahdollisuuksia äh, on olemassa. Itse henkilökohtaisesti äh, minun oli pakko suorastaan siirtyä yliopistosta toiseen. Ja tämän tyyppistä asiaa voidaan hyvinkin korjata. Eli niin kuin sanottu, tätä asiaa on mahdollisuus parantaa tulevaisuudessa. Toisaalta taas jo muut asiat, joista haluttiin lisävalaistusta käsittääkseni jo tulivatkin vastatuksi. On totta, että rahan tarve, rahoituksen tarve on valtava ja vaikka rahaa olisikin, niin sitä on äärimmäisen vaikea jakaa järkiperäisesti. Jos ajatellaan äh, tutkijoita, äh, heidän työnsä on vaikeaa, mutta myöskin tarkastajien työ on äh, hyvinkin vaativaa. Se vie paljon aikaa. Voi myöskin olla tilanteita, joissa tarkastajien mielipiteet eivät kohtaa, joten tilastollisesti asiaa tarkastellen työ on valtavaa. Henkilökohtaisesti olen nähnyt tämän. Mielestäni ERC, Euroopan tutkimusneuvoston tarkastajat joutuvat tekemään suunnattomasti työtä ja, ja varsinkin kriisitilanteessa äh, tarkastajien työ on entistä äh, tärkeämpää. Mitä taas tulee tulosten äh, välittämiseen suurelle yleisölle, siitä esitettiin kysymys. Puheenjohtaja juuri puhui omasta puolestaan asiasta. On tietysti tärkeää julkistaa ja julkaista tutkimuksen tulokset, mutta miten laajasti tuloksia pystytään välittämään eteenpäin on asia erikseen. Joku kysyi yhteistyöstä Osittain tähän jo vastattiinkin, mutta omasta henkilökohtaisesta eh, mielestäni, jos eh, ajatellaan yhteistyötä, saadaan suuri eh, tutkimusapuraha. Sellaisessa tilanteessa luonnollisesti on selvää, että yhteistyön merkitys kasvaa. Niin kuin äsken itse puhuin, Omasta puolestani olen ollut yhteistyössä ihmisten kanssa ympäri maailmaa, joten apurahan saaminen ikään kuin antaa impulssin ja kannustaa ottamaan yhteyttä ihmisiä luomaan yhteistyöverkostoja. Tietenkin tässäkin yhteydessä on hyvä pitää mielessä käytännön ja teoria ero. Ja sama pätee myöskin tutkimustulosten eteenpäin välittämiseen ja, ja julkaisemiseen. Usein voi käydä myöskin niin, että kun tuloksia välitetään riittävästi, ei olekaan kyse enää tutkimuksesta, vaan myöskin käytännön sovellutuksesta esimerkiksi teollisuudessa. Kiitoksia oikein paljon. Arvoisa professori, kiitokset teille kaikille kolmelle siitä, että tulitte tänne Euroopan parlamenttiin vierailulle. Tämä oli meille erittäin hyödyllinen asia, että tapasimme teidät ja keskustelemme näistä kaikista ongelmista. Haluaisimme muokata politiikkamme tutkimuksen ja innovoinnin osalta. Perustutkimus on aivan äärimmäisen tärkeää kaikessa tutkimuksessa, tutkimuksessa viiden kymmenen vuoden sisällä. Ja tästä syystä tämä teidän työnne on äärimmäisen tärkeä meille kaikille. Paljon kiitoksia vielä kertaalleen. Next meeting. Seuraava kokous. No, me olemme päässeet loppuun. 23. kesäkuuta kello 15-18.30. Tässä kaikki tältä päivältä. Congratulations to you as well. It was great. Great, fantastic.